Okei, okay. guten Morgen. Selvä. Hyvää huomenta, arvon kollegat. Meillä on tänään toivottavasti sellainen tilanne, että pääsemme hyvin hankalan työjakson päätökseen. Aihe, aiheena on koulutusohjelma seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi vuodesta 2014 eteenpäin. Meillä on ohjelma, jonka olemme ikään kuin heittäneet täysin päälailleen. Ja tämä ohjelma, jota meille ehdotettiin Erasmus for Allina, niin minun ehdotukseni kautta olemme sysänneet sen oikeaan suuntaan ja haluamme sanoa kyllä Euroopalle. Meillä on tuhat tarkistusta. Ja ne eivät kaikki kuitenkaan voineet muuttaa tätä minun luonnostani, vaan aivan kuten minäkin tai minunkin tarkistukseni, niin ne äh, tähtäsivät siihen, että ne parantavat tuota komission ehdotusta. Monia tarkistuksia esitettiin neljä-viisi kertaa ja tästä syystä meillä on hyvin paljon enemmän tarkistuksia tai siis hyvin paljon sellaisia, joissa on sama tavoite, niin että me loppujen lopuksi saimme aikaiseksi monta kompromissia. Tämä on seitsemän vuoden ohjelma ja tästä syystä työ viime kuukausina on ollut äärimmäisen intensiivistä. Minä kiitän kaikkia kollegoja, eritoten varjoesittelijöitä, hyvin rakentavasta työstä, jota he ovat tehneet. Tässä puoluepolitiikalla ei ollut niinkään suuri rooli, vaan tässä oli tarkoituksena sorvata kasaan sellainen ohjelma, joka on voimassa myöskin seuraavalle sukupolvelle. Meillä on hyvin paksu tarkistuspaketti ja pyytäisin, että kuuntelette, koska joskus minun täytyy hypätä tässä 10-12 sivua eteenpäin. Te näette sen kyllä sieltä papereista. Ja silti tämä kestää kyllä ennen kuin saamme tämän järkevästi eteenpäin. Minä toimin tänään melko hitaasti niin, että mitään ei putoa pois. Jos kaikilla ovat äänestyskortit mukanaan, niin voimme aloittaa. Aloitamme tarkistuksella 236, joka on oma tarkistukseni puolesta vastaan. Vielä kerran puolesta vastaan. Kolme vastaa, ääntä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 13. Puolesta. Vastaäänet. Hylätty. Työllisyysvaliokunta 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. DV7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Artikla 1311 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 315 seuraavalla sivulla. 315, 316 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 13.11 hylätty. 314 ja Empli 16 puole, puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 314 ja 316 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.10 hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 18. Itre 18 puolesta. Vastaan. Vielä kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 320 puolesta. Minä puolan tätä. En kirjoittanut tätä tähän kuitenkaan, mutta minä olen esittelijä ja puolan tätä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Emple 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.9. hyväksytty. Seuraavaksi 19, EMP 19 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 324 puolesta. Vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 12, 12 hylätty. 323 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. 325. Äänestys päättyy. 15.9 hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 5 to, ei. Seuraavaksi 329 Benarab Atuu puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 326 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 330 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Empli 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Empli 22 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 331 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 332 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.11 hyväksytty. Empli 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. 335. Äänestys päättyy. 18, 8 hyväksytty. Empli 20, kyllä. Empli 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 339 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 17, ITRE 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 338 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 336 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 337 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.10. hyväksytty. Empli 28, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 340 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 341 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 349 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 342 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 21. Voidaanko tässä 21-25 ottaa yhdessä, eli 21-25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empli 29 on identtinen 343 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 343. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.10. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Uudestaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.12. Hyväksytty. kahdeksan seuraavalla sivulla. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 3, 4, 4, 5, 6, 4, 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 ja Emple 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3, 5, 0 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 351 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.11 hyväksytty. 29 ja 352 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 354 puolesta. Vastaan tyhjää Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.12. hylätty. Uudestaan vielä. Äänestys alkaa. 3, 5, 4. Äänestys on päättynyt. 13.12 hyväksytty. Paljon kiitoksia, Silvia. Seuraavaksi 362 samalla sivulla alhaalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 32 Empliltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 364 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kaksi seuraavaa on vedetty pois, eli 353 seuraavaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. No niin, Kompromissi kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi ITRE 20. Tässä täytyy plärätä eteenpäin aika paljon. Tämä on sivulla 16. 16. Sivu 16, ITRE 20. Onko sinulla se siellä? 16 tulee 15 jälkeen. Siis sivulla 16 alhaalla. Itre 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 62 puolesta vastaan. Tyh. Mitä? Oletko hukassa? Menepä sivulle 16 Ahaa, teillä on erilainen. Uh, but not my problem. No ei tämä minun ongelmani ole kuitenkaan. No siis kuitenkin tässä täytyy plärätä eteenpäin. Tiedättekö nyt missä ollaan? Itre. Pitäisikö aloittaa Itrestä jälleen kerran? Selvä. Itre 20. Puolesta. Hei, pikkasen pois tieltä, kiitos. Vastaan tyhjää, hylätty. 6.2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kolme seuraavalla sivulla. Anteeksi. Kompromissi kolme siis puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarki, tarkistus 390, vähintäänkin yhtä sivua eteenpäin mennään tässä 390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 391 samalla sivulla puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. 391 siis kyseessä. Ikävä kyllä kollegani, mutta äänestän kuitenkin eri tavoin. Ivo, etkö halua äänestää? 391. Edustaja Becker, ettekö halua äänestää? Äänestys päättyy. 11.15 hylätty. Itre 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 392 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 24 Voimmeko ottaa nämä kolme yhdessä? 2, 4, 2, 3 ja 4, 3. Aha, ei. No niin, ITRE 2, 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. ITRE 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. ITRE 4, 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Seuraavaksi tarkistus 400, vähintäänkin yhtä sivua edempänä, 400 Onko teillä siellä se? Francisco Jose Milan Mon puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Itre kaksi sivua eteenpäin, ITRE 26. Niin, ei tässä lue minulta mitään, mutta minä puolan tätä. ITRE 26. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Itre 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 413 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus Alfonsilta. Teillä on se siellä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 415 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 416 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi ITRE 28 puolesta. Puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi siirrymme alaspäin. Empli 51 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Emple 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 5. Siinä on pari sivua välissä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt mennään taas pari sivua eteenpäin tarkistukseen 490 puolesta vastaan. Äänestys alkaa 490. Äänestys päättyy. 17.9. hylätty. Seuraavaksi 442 seuraavalla sivulla Katariina Nevedalova puolesta vastaan tyhjää hylätty. 451 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt sitten pari sivua taas eteenpäin. 486. Ahaa, 78 alhaalla. 478 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 486 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 466 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 467 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 468 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 469 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 470 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 472 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Empli 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 491 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. 491 päättyy. 10.16 hylätty. Itre 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 492 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme 493 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voisitteko olla hiljaa siellä takana? Häiritsee. 508. Eli nyt mennään taas hiukan eteenpäin, useampi sivu. 508. Emma McClarkinilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 509 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 513 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Empli 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 510 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatko tarkistaa? No niin, äänestys alkaa 510. Äänestys päättyy. 16.10 hylätty. Kyllä minulla on vielä hyvät silmät. 511 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 514 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi DV12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi sivua eteenpäin. ITRE 35. ITRE 35. Aha, 38 vai? Ei, kun 35. Minulla tämä on 35. Pahoittelut tästä. No, ei se mitään. Kyllähän aina voi olla väärässä. No niin, ITRE 35. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Eli kaikille siellä takana ITRE on teollisuusvaliokunta, EMPL on työllisyysvaliokunta, mikähän se toinen oli. Niin, DV on sitten tuo kehitysvaliokunta. Siis ei me nyt täällä, emme käytä mitään kummallisia lyhenteitä, vaan teemme tämän hiukan yksinkertaisemmaksi kuitenkin. Eli 35 on hoidettu. Sitten mennään taas eteenpäin ITRE 38. Itre 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 535 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Itre 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten sivu eteenpäin 547. 547 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa 547. Äänestys päättyy. 14.11 hylätty. 549. Minä sanon vain, että vastustan tätä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 548 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 6.7. seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 6.8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 556 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empli 69 puolesta. Aha, se raukeaa. 70. Empli 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta. Niin, niin, niin. Menemme liian nopeasti, mutta meidän täytyy tässä hypätäkin eteenpäin 72, missähän se lieneekään. Aha, tuolla alhaalla. Empli 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 558 seuraavalla sivulla kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa toisesta osasta. 558 kyseessä äänestys päättyy. 17.9 hylätty. 5-6-0 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus minulta, se on teillä siellä edessänne puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Suullinen tarkistus 5. Tämä oli ilmeisesti minun vikani. Äänestys päättyy. Tarkistus viisi. No niin, loistavaa. Kiitos. Sitten DV 15 seuraavalla sivulla. Puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. DV 15. Äänestys päättyy. 12.12 12 hylätty. 561 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 564 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 563 on vedetty pois. Itre 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 565 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 566 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 567 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 568 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 569 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Unohdimmeko jotain? 562 vai? Aha. Anteeksi, unohdin Benarab Atun 562 puolesta, 562 siis puolesta, vastaan, tyhjää. Ja missäs nyt ollaan? Empli 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 573, 573 puolesta. Aha, aha, tässä on paljon identtisiä kaikki, jotka ovat artiklassa, siis 574, 574, ITRE 44, EMPLE 75 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 575 puolesta ja myöskin 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 165. Ahaa, 145 76 ja ITRE 46, nämä ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi seitsemän nolla puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. kaksi puolesta. No niin, siis äänestys alkaa viisi seitsemän nollasta Äänestys päättyy. 24.3 hylätty. No, miksi sinä nyt neuvottelet itsellesi tällaisia tappioita? No, en minä nyt pahalla, kyllähän minä tiedän mistä tässä on kyse, mutta kuitenkin. No niin. 572 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 577 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 146 ja Empli 78 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 578 Benarabatussa on myöskin mukana. On no sitten kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt siirrymme kompromissiin 10. Tämä on melko lailla tässä mennään eteenpäin. Kolme neljä sivua. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 11. Taas sivua eteenpäin. Vähintään kaksi sivua. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten menemme Empl 8.3. Vähintään pari sivua eteenpäin kolme lehteä eteenpäin. Niin, 83, Empli 83, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 653 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 178, 645 ja 659 ovat identtisiä puolesta. Anteeksi, mitä? Ahaa, ne kaikki raukeavat. Olet oikeassa. Selvä. Katariina hyväksyttiin. Eli seuraavaksi 179. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämä oli identtinen 660 kanssa. Sitten 6, 7, 4, 4 7, 6, 4, 7 Benerapattuulta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten jos menemme eteenpäin, nämä muut raukevat. Niin, 648. Ahaa, tämä hylättiin. Vai niin. No enhän minä tässä voi itseäni tällainen vastustaa. Mutta 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 648 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on vedetty pois. niin tämä tuli myöhemmin tämä tieto, mutta siis se on siis vedetty pois. 655 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 655. Katariina. Äänestys on päättynyt. 16.10 hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 661 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 ja 652 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 674, pari sivua eteenpäin. 674 Liam Awoldilta. Puol... Niin onko teillä se siellä puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi 675 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 681 on vedetty pois. Selvää. Hyvä.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 Ah, sowieso. Ach, Kompromiss 12 angenommen. Ja, okay, alles klar. So. 695. Nee, 613. Ach ja, Jetzt mach mich nicht nervös hier. No, älä nyt tässä hermostuta minua. No niin, kompromissi 13. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 695 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 698 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 698 Emma McClarkinilta puolesta vastaan tyhjää. Ai niin, äänestys on päättynyt. Hylätty. 697 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 702 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten vähintäänkin neljä sivua eteenpäin Empl 86. Löysittekö? Työllisyysvaliokunnan 86. Tässä on useampi sivu eteenpäin. Muutama sivu eteenpäin siis. Empli 86. Kaikki tietävät, missä mennään. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 deve puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Empli 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tulee suullinen tarkistus. Teillä on se siellä. Se on Katariina Nevada Loovalta. 764. 764 tehty puolesta. Eikö teillä ole sitä? Sain sinulta suullisen tarkistuksen. Ah, se on vedetty pois. No niin, loistavaa. 764 on siis vedetty pois. No en minä mahda mitään. 765 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 766 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 205 puolesta vastaan, tyhjää, hy- hyväksytty. Budjetti ei, vaan 767. Missä se nyt on? 767 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 768 ja budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 770 puolesta vastaan tarkistetaan 770 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.13 hyväksytty. DV 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.14 hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukset 771, 772, 773, 775 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 seuraavaksi. Hiukan eteenpäin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 782. Pari sivua eteenpäin. 82 Petra Kammer Evertiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 783 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 784 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 784 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.16 hylätty. Seuraavaa minä puollan. En vielä tiennyt tätä eilen. Tästä syystä sitä ei vielä ole siellä. 785 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 787 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 787 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. Empli 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 797 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 798 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. 798. Äänestys päättyy. 18.12 hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 101 seuraavalla sivulla. Empli 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 60 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 807 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 808 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 809 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 15.14 hylätty. Empli. Aha. 810 onkin seuraava. Kyllä, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. DV mukana. 219 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 811 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 813 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 814 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 220 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 815 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten siirrymme seuraavalle sivulle 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja teillä ei ole sitä. Seuraava sivu. 222. Selvä. 819 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 820 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 821 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 16.14 hylätty. Empli 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 21.9. Kummallista. Hyväksytty. Budjetti 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 823 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 824 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 825 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 826 on vedetty pois. Aha, tässä oli aikaisempi virhe taustalla. Onko teillä suullinen tarkistus? Voitteko lukea sen? Ei. Onko jollakulla Katariinan suullinen tarkistus? Minä voin lukea sen. Minä voin lukea sen. Kuunnelkaa rahoitukset, allokaatiot ohjelmalle, niiden tulisi kattaa myöskin erityisiä ja kestäviä hallinnollisia rahoja eurooppalaisille organisaatioille, jotka ovat aktiivisia koulutuksen ja nuorison saralla. Hän haluaa ottaa tässä urheilun pois, niin kuin me kaikki, koska urheilu ei liity mitenkään tähän koulutusosioon. Ei, koska me vastustaisimme urheilua. Ivo, älä huoli. Niin, Eli tämä on selvä. Kiitos paljon. Toivon, että puolatte tätä, koska minä puolan. Tämä on tärkeää. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empli 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empli 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 827 ja 828 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 829 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 830 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.14 14, hylätty. Itre 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 831 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 832 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 833 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus esittelijältä, te tiedätte tämän, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Mm-hmm. 230 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 8, 3, 4 ja 3, 5 ja 3, 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 8, 3, 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. seitsemän äänestys alkaa. seitsemän Äänestys päättyy. 17.10 hylätty. 841 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 ei. Aha, anteeksi, ITRE 1. Tämä on seuraavalla sivulla. Missä se nyt onkaan? ITRE 1 siis. So now it goes to... warum? It is a recital. Mikrofoni. Mikrofoni. In, when we voted to... Kun äänestimme 234, puolsimme sitä. Ja nyt minun täytyy siirtyä ITRE ykköseen. Mutta ei tämä ole totta. Ei meidän pitäisi siirtyä sinne, koska tässä välissä on tehty suullinen tarkistus. Suullinen tarkistus 2 seuraavalla sivulla. Näettekö, voin lukea sen. But before we have to vote, Mr. Mutta meidän täytyy ensin äänestää Kastlerista, eli 241 puolesta. Kuka puoltaa edustaja Kastleria, eli 241 vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja nyt sitten tulee minun suullinen tarkistukseni. Muistan, että johdanto-osan kappaleessa aikaisempi ajatukseni oli pitää elinikäinen oppiminen siinä. Ja sitten totesin, että muutetaanpa sitä, että se tulee myöhemmin. Mutta tässä johdantosan kappaleessa tämä elinikäinen oppiminen on edelleen mukana. Emmekä maininneet näitä muita nimiä. Kavada halusi Erasmuksen, mutta sitten totesin, että haluan sitten myöskin muut, joten muutin tämän johdantosan kappaleen seuraavaksi, seuraavanlaisesti. Onko teillä se Ai teillä on se, te voitte lukea sen, no niin. Eli nyt äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta puolesta. Puolesta, siis suullisen tarkistuksen puolesta, joka on minun tekemäni. Kiitos, vastaan. Vastaan. Vastaan. Tyhjää. No niin, hyvä. Bergia, onko teillä se? No, c'est quel numéro d'amendement? Mikä tarkistusnumero? No, minähän sanoin. Mutta tässä puhutaan suullisesta tarkistuksesta numero kaksi käännöksessä. Aivan oikein, suullinen tarkistus numero kaksi. No se ei ole teidän tarkistuksenne, se on Alfonsin. Le récital 3. Johdantosan kappale kolme. Näettekö? We have rejected. Sen se... 241 hylättiin, sitten tuli suullinen tarkistus kaksi. Siis kaksi. Onko sinulla se nyt siellä? No niin, hyvä. Seuraavaksi 240. Katarina Loova puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 1 siis hoidettiin, niinkö? Ai se raukeaa. Aha. No niin, no minun puolestani. Joo. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empli 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama päteen 249. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan Anteeksi, uudestaan. 252 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 253 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 264 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa 264. Päättyy. 17.9 hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.11 hyväksytty. 268 puolesta. Aha, raukeaa. No niin, 273 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 273. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 274 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Emple 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 276 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 278 puolesta tarkistetaan. Itre 6, se siis hylättiin. Haluatko, että se tarkistetaan? Ei. 278 Je comprends pas. C'est trop vite. Bon, alors. En siis liian nopeasti? Merci, madame eh, Vergia. No sitten minä tässä etenen hitaammin. Kiitoksia, edustaja Vergia. Anteeksi. Niin, ITRE 6. Mä voin puhua myöskin ranskaa, ehkä se on parempi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväks, hylätty. 278 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. No tämä on kyllä liian hankalaa. MP6! mp 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 ja Empli 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Mikä pitää tarkistaa? 282 vai? No niin, edustaja Lökkegod. Ei nyt ollut tarkkana. Äänestys alkaa 282. Äänestys päättyy. Kolmetoista kaksitoista. No, mutta kuitenkin minä olin oikeassa. No niin, Empli 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 283 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No niin, suullinen tarkistus 13. Esittelijältä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 284. Ei, kun itre 7, kaikki muu raukeaa itre 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi ITRE kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kaksi kahdeksan seitsemän puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kollega ei ole edes paikalla enää. Hän on lähtenyt täältä. Ja silti me äänestämme tästä. No näin, me teemme. 10.16, no hän hävisi silti. 288 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 293 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 289 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan, äänestys alkaa. 289. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empli 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.15 hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empli 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää hylä, äh, hyväksytty. 309 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. 309. Äänestys päättyy. 16.11 hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Nyt sitten pääsemme loppuäänestykseen. Pääsemme loppuäänestykseen. Madame Versia. No niin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23, 1 ja 3 tyhjää. No tämä on ihan kelpo tulos. So, es noch weiter, bleib noch sitzen. Kyllä tämä vielä jatkuu, älkää vielä mihinkään lähtekö. Budjetti yksi. Mitä nyt tässä tehdään? Äh, ich hab doch gar nichts hier. Wir sind dafür Ich Steven mit ihm äh, gesprochen. minä vastustan näitä kahta budjettimuutosta, ykköstä ja kakkosta. Unohdin tämän ilmoittaa. Budjetti yksi puolesta. Vastaan. Kuka puoltaa budjetti ykköstä? Vastaan. Et tässä kuka on nostanut kättään? Kuka on yksi A-budjetti ykkösen puolella. Kuka vastustaa? No tehän vastustatte sitä siellä. No niin. No nyt ei tiedetä, miten pitkällä tässä ollaan. Se on tämän luettelon lopussa. Siellä on vielä neljä tarkistusta. Niistä täytyy äänestää. Eivät ne sinänsä liity tähän tekstiin, mutta niistä täytyy äänestää, koska ne tulevat budjettivaliokunnalta. No niin, eli budjetti yksi puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.13 13, hylätty. Budjetti 2 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.13 13, hylätty. No niin. Puheenvuoropyyntö työjärjestykseen. Niin, minä haluaisin, että pöytäkirjan merkitään ylös, että puheenjohtaja neljä kertaa pyysi, että tästä äänestetään. Neljä kertaa tämä kyllä kuultiin ja havaittiin, että sitä puollettiin. Ja sitten oli aika outoa, että sitten vielä kerran siitä äänestettiin koneellisesti. Mielestäni tämä on aivan massiivista manipulointia, puheenjohtaja, koska ei nyt neljä kertaa voida pyytää äänestämään samasta kohdasta. Niin, arvoisa kollega, minä äänestytin koneellisesti, koska ei ollut selvää, miten äänestys päättyy, ja koska useimmat kollegat eivät tienneet, mistä paperista ylipäätään oli kyse. Pahoittelut, että näette tämän tilanteen näin, mutta tiedätte kyllä, mistä tässä on kyse. Edustaja Bele. President, that, uh, was halusin lisätä, että tässä oli paljon sekaannusta eikä ollut selvää, mistä äh, tarkistuksesta ja miltä sivulta me äänestimme. Ja tästä syystä pyysimme, että äänestetään uudestaan, koska me emme olleet ihan selvillä siitä, että mistä äänestimme. Eli kiittäisin siitä, että äänestimme tästä uudestaan. Noch zwei Abstimmungen. Meillä on vielä pari äänestystä jäljellä. Ja valitettavasti tämä tilanne ei nyt ole kovinkaan selvä. Eli ensin lainsäädäntöpäätöslauselma sähköisesti, sähköisesti tämä loppuäänestys lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys päättyy. 21 puolesta, yksi vastaan ja kolme tyhjää. Ja sitten toinen loppuäänestys tästä lainsäädäntömietinnöstä Kokonaisuuten Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää, eli tämäkin on selvä tulos. Suurkiitokset ponnisteluistanne ja kiitos myös komissiolle koska keskustelun alussa kävimme aika lailla kovaa sanavaihtoa komission kanssa. Ja meillä oli hyvin vaikeitakin kohtia setvittämänä, mutta haluaisin kiittää herra Korelia ja muita kollegoja erittäin selkeästi, koska, ja varmaan muut kollegat yhtyvät näihin kiitoksiin, eli kiitokset hyvästä yhteistyöstä. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla herra Takkulan mietintö. Hän on tullut paikalle Suomesta saakka. En tiedä, haluaako hän nyt sitten kansalaisten Eurooppaa kommentoida hyvin nopeasti, jotta voimme sitten äänestää. Asulir. Joo, kiitoksia Doris ja pahoittelut, että pystyy vasta saapumaan tänään ja näytti siltä, että Täällä olikin oikein vastaanottojoukot vastassa, ei niin kovin ystävällisiä tuolla pihalla, mutta ne eivät koskeneet kylläkään kulttuurivaliokuntaa, mutta maanviljelijät olivat lähteneet osoittamaan mieltä, niin kuin varmaan tiedätte, ja otti vähän enemmän aikaa kuin odotettiin. Kuitenkin onnittelut tässä vaiheessa, Doris, sinulle tuosta työstäsi, mitä olet tehnyt Erasmus for Allin tai Jes-mietinnön kanssa. Se on ollut merkittävää ja, ja onneksi, onneksi olkoon siitä. En halua pidätellä tätä äänestystä lisää, mutta pari kommenttia ja kiitos näin lyhyesti on varmasti paikalla aivan niin kuin puheenjohtaja tuossa siis sanoi. Kiitos ensinnäkin kollegoille, jotka ovat auttaneet ja seuranneet tätä mietintöä tarkasti. Tämä on ollut ja tulee vielä lienee jatkossakin olemaan hieman haasteellinen mietintö. Toivotaan, että loppu menee ihan niin kuin kuitenkin oikeaan, oikeaan suuntaan sekä komission että neuvoston kanssa. Meillä lienee vielä joitakin keskusteluja heidän kanssaan, ja, jotta saadaan tämä ohjelmasto lopulliseen muotoon mutta niin kuin sanoin, eteenpäin ollaan menossa. Mietinnöstä sen verran, että me pystyimme tekemään useita kompromisseja. Valitettavasti kaikki ryhmät eivät kaikissa niissä ole mukana, mutta tämäkin kuuluu tähän poliittiseen todellisuuteen. Muistonperintöasiassa sitä käsittelevässä osiossa on tietysti pari sensitiivistä asiaa ja ymmärrän, että sen vuoksi Kue on aamulla tehnyt tällaisen vähemmistölauselman asiasta. Se on ranskan kielellä ja minun ranskani on sen verran rajallinen, että en lähde sitä tulkitsemaan, mutta tämäkin kuuluu poliittiseen todellisuuteen. Kiitos myös niille kollegoille, jotka ovat tulleet kompromissien taakse ja vetäneet muutamia tarkastusehdotuksiaan pois listoilta. Haluan myöskin kiittää tässä kultin sihteeristä, joka on auttanut minua tämän mietinnön kanssa ja tehnyt viimeisten päivien aikana kovaa työtä ennen muuta avustini Vesan kanssa, eli sekä Papienne ja sitten Martin Marttinen, so, haluan, haluan teitä myöskin vielä kiittää tässä yhteydessä niin kuin te, teidän työstänne. Ja tietysti Alden tiimiä ja koko meidän valiokuntaa. Kiitoksia. Eiköhän siirrytä äänestyksiin puheenjohtaja. Äh, Minun täytyy vielä sanoa pari asiaa. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia, että meillä oli suuri ongelma tämän mietinnön kohdalla, koska tämä ei mene tuon yhteispäätösmenettelyn kautta, vaan me Euroopan parlamenttina saamme ainoastaan vain hyväksyä sen, mitä komissio ja neuvosto ovat tässä päättäneet tehdä. Ja tällainen kansalaisohjelma, no kyllähän sitä nyt pitäisi käsitellä hiukan eri tavalla. Meidän oikeudellinen yksikkömmekin totesi, että tämä olisi mahdollista tällä tavoin, Ikävä kyllä tätä asiaa ei ole päästy selvittämään, mutta me kuitenkin käsittelemme tätä ikään kuin se olisi yhteispäätösmenettelyn alaisuudessa ja pyrimme tarkistustemme avulla yhdessä trilogin kautta parantamaan tätä neuvoston ja komission kanssa. Haluaisin myöskin kertoa, no Hannuhan totesi jo, koska hän ei ymmärrä ranskaa, hän ei ymmärtänyt tätä, joten haluan vielä lukea tämän. Kollegat Vergiard ja Biski ovat Guen nimissä. esittäneet tällaista vähemmistä äänestystä, eli he eivät tätä hyväksy, vaan he tulevat liittämään tähän tekstiin tällaisen oman paperinsa. Eivätkä varmasti sitä myöskään osallistu tähän tekstiin. No verrattuna siihen, mitä tapahtui aikaisemman vähemmistöpaperin kohdalla, GUE kuitenkin osallistui tähän ohjelman työstämiseen Tästä syystä olen erittäin kiitollinen siitä, että onnistuimme tässä näin. Minä ymmärrän kyllä tämän, vaikka en kuitenkaan jaa tätä tekstiä. Olisin ryhmässäni, jos olisin siitä samaa mieltä, niin. Mutta kuitenkin halusin nyt kertoa tämän tästä. Guella oli ongelma. No niin. Hyvä, jos ette voi tätä lukea, voin myöskin kertoa. Pitäisikö tästä nyt vielä kertoa? Eli tässä jospa edustaja Versia haluaa kertoa tämän, niin hän voi sen tehdä. Haluatteko sanoa tämän, edustaja Versia, lyhyesti? Ole hyvä. Just pour expliquer notre... Niin haluaisin vain vähän nyt selvittää meidän kantaamme. Ensinnäkin äh, tämä ohjelma, jossa nyt halutaan äh, muistaa, tai ranskaksi puhutaan velvollisuudesta muistaa oma historiamme. Ja mielestämme poliitikkojen tehtävänä ei ole kirjoittaa historiaa uudelleen. Ja sitten kun poliitikot pyrkivät edistämään tai toteuttamaan velvollisuutta muistaa historiamme, niin ei pidä antaa liikaa ohjeita. Ja me olemme nyt sitä mieltä, että me vastustamme kaikkia totalitäärihallintoja riippumatta siitä, mistä totalitäärihallinnosta on kyse. Olipa sitten kyse kommunisteista tai muista ja tämä ei koske pelkästään meidän ryhmäämme, mutta me emme toivo siis, että kirjoitetaan historia uudelleen liittyen siihen, mitä idässä tai lännessä on tapahtunut. Ja näin ollen meidän täytyy torjua kaikki totalitäärihallinnot, joita tässä maanosassa on ollut. Emmekä saa myöskään unohtaa tässä yhteydessä siirtomaahistoriaa. Ja esittelijä ei ole suostunut tähän. Minä en tätä tarkistusta itse esittänyt. Ja joka tapauksessa me pysyttelemme komission aiemmassa kannassa, eli me tuemme komission alkuperäistä ehdotusta siis, että puhutaan totalitaarisista hallinnoista eikä pistetä samaan pussiin stalinismia, fasismia ja sitten niin, että lisätään vain kommunistisia hallintoja tähän. Eli totalitääristä hallintoa on ollut sekä idässä että lännessä, eikä tähän pelkästään kommunistit ole syyllistyneet, eivätkä myöskään pelkästään kommunistit tai demokraatit ole tätä mieltä. Eli tässä niin tavallaan laitetaan stalinismi ja muut totalitääriset kommunistihallinnot samaan pussiin natsismin kanssa, ja sitä ei mitenkään voida historiallisesta näkökulmasta hyväksyä. Ja näin me emme voi pistää samalle tasolle natsismin holokaustia, koska sehän on sellainen asia, joka meidän täytyy pitää mielessämme ja kunnioittaa keskitysleireillä kuolleita juutalaisia. No niin, me emme nyt kyllä tästä käy mitään keskustelua. Kyllä tämä varmasti olisi keskustelun arvoinen asia, mutta ehkäpä voimme tehdä sen jossakin kokouksessa. Nyt siitä ei puhuta enää. Hän kertoi, miksi he ovat eh, tällaisen paperin laatineet, tämä ryhmä. Ja tulemme tämän näin hyväksymään, koska näin meidän täytyy tehdä. No niin, nyt pääsemme sitten äänestämään tästä tekstistä. AFKO 1 ja esittelevät identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFKO 10 1 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, viisi, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 on sama ja AFKO 10 samaten 165 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.10 hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sama pätee 164 ja AFKO 11. Libe 9. Libe 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 167 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää No niin, siis budjetti kuusi. Budjetti kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Libe 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 ja 172 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Libe 13 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista kymmenen hyväksytty. Alde, teillä on yksi henkilö liikaa. Edustaja Vattimo. Okei. Okay. Okay, no. Scusi, io voto con la sinistra qui. Siinä. No. Minä äänestän tässä vasemmiston <laughs> puolella. Against, but you have changed. Ei minua se vastusta, mutta olet vaihtanut paikkaasi ja tätä ei tiedetty. Eli täällä nyt sitten äänesti yksi ihminen liikaa. No niin. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 12 seuraavalla sivulla, missä se nyt onkaan. Afko 12 puolesta, vastaan, tyhjää. No niin, meidän täytyy äänestää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Afko 12. Äänestys päättyy. 18.6 hyväksytty. 174 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan. Tyhjää uudestaan. Koneäänestys. Äänestys alkaa. 176. Äänestys päättyy. 22.3. Hyväksytty. AFKO 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 177 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.11. Hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No voi herran jestas. Teidän täytyy nostaa käsiä ylös. 26 hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 15 Libe 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 ja 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. 1, 8, 1 ja 3, 1 siis. Äänestys päättyy. 17, 7 hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.6. Tässä kyllä säästettäisiin aikaa, jos kädet nostettaisiin kunnolla ylös. Seuraavat on vedetty pois. Sitten 33 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Live 21 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 208 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 209 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afko 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 211 puolesta, tämä raukeaa. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Kompromissi 11 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, hyvä, hyväksytty. 189 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei toimi. Jaha. 18.3. No niin, selvä. Hylätty. Libe 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AFKO 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 200 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.8 hyväksytty. Mikäs tämä nyt olikaan? 201 puolesta vastaan tyhjää hyvä. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.12 hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Haluaisin kahvin. No niin, 13.11 hylätty. 221 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Live 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Live 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Live 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 222 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.7 hyväksytty. Budjetti 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijältä, mitä minä nyt oikein puhun, siis 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nämä muutkin on sitten hyväksytty. Budjetti 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 227 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 228 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten ei äänestetä näistä. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 233 puolesta, vastaan, hyvä, hylätty. 238 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 241. Siis mikä nyt tarkistetaan? 238. No niin, 238 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.9 hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. 52. Äänestys päättyy. 14.10 hyväksytty. Suullinen tarkistus 2. Aha. Kompromissi 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27. Afkolta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Live 30. Anteeksi, mitä? Niin, anteeksi. Unohdin. 55. Luulen, että se oli identtinen. Eli 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt sitten Live 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 31, missä se on? Libe 31. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Toinen osa 5-8. Äänestys päättyy. 12.9 hyväksytty. 255 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 256 siis kyseessä. Äänestys alkaa ja loppuu. 13.9 hylätty. 60 ei. Ah, 60. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 60 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.9. Hyväksytty. AFKO 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFKO 30 puolesta. Ai se raukeaa tuonne suulliseen tarkistukseen asti vai Kaksi, viisi, kahdeksan seuraavaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Afko 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Live 33, ei, vaan 259. Ai sekin raukeaa. No sitten 34 seuraavaksi. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Afko 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa Live 36. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista kuusi hyväksytty. 66, 61, 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No niin. 70. Puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Seitsemänkymmentäyksi viiva seitsemänkymmentäseitsemän. Voitaisiko nämä äänestää yhtenä ryhmänä? Puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hyväksytty. Afkosta ei äänestetä. 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No sitten meillä on 80-95 yhtenä ryhmänä, sopiiko? Hyvä. No mitä te nyt haluatte sieltä sitten erikseen? Eli ensin 85 puolesta. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten toinen vielä, mikä se oli? 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No nyt sitten loput. Äänestämme niiden puolesta. Eli siis yhtenä ryhmänä korjaa puheenjohtaja puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Libe 38 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Hylätty. Libe 39 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. 97. Äänestys päättyy. 12.12 hylätty. 98 ja AFKO 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.9 hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.9 hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afko 4, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavat ovat identtisiä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 616 ja 115 olivat kyseessä. Sitten Libe 3, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afko 5, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 125 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 8 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.9 hyväksytty. 9 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 126 puolesta. Tämä raukeaa. 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 128 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Afko 6 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12, 12 hylätty. Afko 7 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afko 8 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 131 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Afko 9 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 132 puolesta. Tämä raukeaa. Aha, Mene Libe vitosen. No niin, Libe 5 vastaan, puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Live 5. 8.16 hyväksytty. Budjetti 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta. Se raukeaa. Hyväksyimmekö 214? Aha, no niin, 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Budjetti 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 236 ja 37 puolesta vastaan hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 138. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.12 12 hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17, 5 hyväksytty ja yksi tyhjä ääni. Sitten meillä on vielä nämä, tämä sama proseduuri kuin aikaisemmin. Nyt tulee tämä lainsäädäntöpäätöslauseman luonnos. Meidän täytyy nyt äänestää budjetti ykkösen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sitten tämä loppuäänestys tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.4.3. Äänestystulos hyväksytty. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitos Hannulle. Kiitokset kaikille tästä kompromista. Niin, Hannu, haluatko sanoa vielä jotain? Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille kollegoille ja olen pahoillani siitä, että tässä kuen kohdalta tuli tämmöinen väärin ymmärrys, mutta olen oppinut sen aikanaan, että kaikki mikä voidaan ymmärtää väärin, tulee myös joskus ymmärretyksi väärin. Eli, eli mm, toivon mukaan nyt kuitenkin tämä ohjelma sopii kaikille, koska meillä on tässä ollut se ajatus, että tällä on Eurooppa-dimensio ja näin se täytyy siitä periaatteesta pitää kiinni, niin kuin muut ryhmät olivatkin, olivatkin mukana. Kiitoksia vielä kaikille ja kiitoksia myös, myös tuota ALDE-ryhmälle, Rosariolle ja näin edespäin, jotka ovat tässä kovasti auttaneet ja mennään tällä eteenpäin. Niin, ja minä toivon, että komissio eh, nyt tässä huomioi tämän äänestystuloksemme ja että me neuvoston ja komission kanssa pääsemme hyvään menettelyyn tässä. No niin, kaikki, jotka nyt haluavat tässä luistaa seuraavasta kohdasta, niin lähteköön ulos. Seuraava kohta on kohta yhdeksän esityslistalla. Kaikki, jotka haluavat täällä käydä jotakin jutustelua, niin menkää ulos. No niin, vihreät, Benarabat, tuu, jos haluat jutustella, niin mene ulos. Sama pätee Guen, No niin, pääsemme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Kyse on Euroopan kulttuuripääkaupungista vuosille 2020-2033. Aloitamme tänään työmme tämän paperin osalta ja kuten kaikki tiedätte, tämä Euroopan kulttuuripääkaupunki on lippulaiva kulttuuripolitiikassamme – Kyse ei ole ainoastaan siitä, että kaupunki voi siinä esitellä itseään, vaan että tuossa kaupungissa esitellään eurooppalaista kulttuuria ja eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuutta, joten tässä, tässä mielessä onkin tärkeää, että me käsittelemme hyvin intensiivisesti tätä ohjelmaa ja katsomme, miten voimme päästä siihen, että vuosien 2009 jälkeen, koska siitähän tässä on kyse, koska vuoteen 2019 on jo ne maat nimetty, joissa nämä kaupungit ovat että vuodesta 2019 eteenpäin tiedämme, että onko meillä yksi kaupunki per vuosi, onko niitä kaksi, onko vielä jokin toinen ajatus mahdollisesti. Mielestäni tämä todellakin on sen arvoista, että tämä ohjelma ja proseduuri ovat sellaisia, että me intensiivisesti käsittelemme niitä. Kollega Skuria on tehnyt tämän jo alustavasti. Marko, anna nyt sinulle puheenvuoron. Ja pyytäisin nyt myöskin Alden kollegoja vaikenemaan Hei, varapuheenjohtaja Morten, pyytäisin, että jäät nyt kuitenkin tänne. No niin, Marko. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös, että hyväksyit pyyntöni, että aikaistamme tätä esityslistan kohtaa, koska meidän täytyy mennä myöskin äänestykseen. Live-valiokuntaan olen asiassa varjoesittelijänä. Komission tiedonanto tästä asiasta on hyvä, erittäin hyvä tiedonanto, ja näin ollen voimme käyttää sitä perustana keskustelullemme. Toki joitakin kohtia voidaan parantaa. Kiitän komissiota jo käynnistetystä vuoropuhelusta. Kun puhumme tästä asiasta, niin mielestäni meidän pitää aivan ensiksi hieman katsoa taustaa, mitä tähän asti on jo tapahtunut, ja meidän täytyy pyrkiä löytämään se suunta, jota kohtaan työtämme edistämme. Lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat vetäneet todella paljon lisää matkailijoita, mutta eh, sitten kulttuuripääkaupunki vuoden jälkeen turistien määrä vähenee välittömästi. Ja tätä täytyy hieman tarkastella tarkemmin, miten voidaan houkutella eh, myös pitkällä aikavälillä eh, vierailijoita näihin kaupunkeihin, miten saadaan matkailijoita seitsemän vuottakin tuon kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen, ei pelkästään kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. Tämä ei, koske pelkästään, tämä ei ole pelkästään hedelmällinen taloudellinen investointi näille kaupungeille. Nimittäin tähän saakka kolmas osa kuitenkin kulttuuripääkaupungeista on hävinnyt rahaa tai menettänyt rahaa Eli ei ole pystytty ehkä niin hyvin hyödyntämään mahdollisuuksia, kun on kehitetty kaupungin infrastruktuuria ja kulttuuritoimintaa ja muuta. Miten sitten voidaan hyödyntää nämä kokemukset? Kulttuuripääkaupunki tapahtumaan on tarkoitus saada kansalaisyhteisö, kansalaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut mukaan. Se on tärkeää. Ja tällä tavalla siis nyt ihan lyhykäisesti tätä taustaa siitä, miten, mitä tähän asti on tapahtunut. Haluaisin myöskin kaksi tär- korostaa kahta tärkeää asiaa. Ensinnäkin tämä kausi. Nyt me keskustelemme ehdotuksesta, joka ulottuu vuoteen 2033. En tiedä, miten oikeastaan ensi vuoden aikana voimme työssämme arvioida kehitystä perustavaa laatuisesti 20 vuoden säteellä. ajatelkaa, miten kulttuuripääkaupungit sitten toimivat vuonna 2033, vaikuttaa melko kunnianhimoiselta tavoitteelta ajatella, että pystyisimme kuvittelemaan tilannetta 20 vuoden päähän, mutta nyt meidän täytyy kuitenkin tällä hetkellä arvioida sitä, mitä komissio on jo ehdottanut, mutta lisäksi parlamentin täytyy luoda oma näkemyksensä siitä, kuinka me etenemme tässä asiassa. Meillä ei myöskään ole tällä hetkellä minkäänlaista rahoituksellista takuuta siitä, pääsemmekö vuoteen 2033 näissä toimissa. Ja on käytössä palkinto 1,5 miljoonaa euroa, joka siis myönnetään kulttuuripääkaupungiksi nimetylle kaupungille – mutta kun monivuotinen rahoituskehys on jo epäonnistunut seuraavan seitsemän vuoden osalta, niin ajatelkaapa sitten, miten 20 vuoden säteellä voidaan tässä toimia. Sehän nyt vaikuttaa melko hankalalta. Kuitenkin haluaisin tähän kollegoiden näkemyksiä. Onko tämä ongelma vain minun mielestäni vai näkeekö joku muukin tämän ongelmana ja miten sitten jatkamme työskentelyä tästä? Haluaisin lisätä vielä jotakin tähän komission tiedonantoon. Ensinnäkin kansalaisyhteiskunta täytyy saada yhä paremmin ja paremmin mukaan tähän työhön. Tällä tavoilla voidaan varmistaa se, että kulttuuripääkaupunkitapahtuma onnistuu. Komissiokin on jo korostanut sitä, että tämä on hyvin tärkeää, jotta tapahtuma olisi oikeutettu. Ja lisäksi, kun valitaan joku kaupunki kulttuuripääkaupungiksi, niin täytyy myöskin huomioida ympäristökriteerit ja muut, miten esimerkiksi jätehuolto järjestetään ja niin edelleen. Eli olisi hienoa, että Euroopan kulttuuripääkaupunki voisi toimia eräänlaisena esimerkkikaupunkina myös tässä asiassa. Lisäksi olisi tärkeää, että kulttuuripääkaupunki kaupungiksi nimetään sellainen kaupunki, joka on jo luonut yhteyksiä muihin kaupunkeihin eh, aikaisemmin niin, että tai että tämä kaupunki voi osoittaa, että sillä on verkosto, jossa on mukana monia muita kaupunkeja ja sillä tavalla voidaan varmistaa se, että työ kansalaisia ajatellen on jo alkanut. Monestihan mm, joillakin kaupungeilla on ollut todella hieno ohjelma mutta aina kuitenkaan kulttuuripääkaupungiksi nimetty kaupunki ei ole onnistanut, onnistunut parantamaan riittävästi infrastruktuureja ja muita matkailupalveluitaan riittävästi siis. Täytyy myös ottaa huomioon kansalaiset, jotka asuvat kyseisessä kaupungissa, mutta myöskin ne ihmiset, jotka tulevat ulkopuolelta. Ja tätä varten organisointi onkin hyvin merkittävä tekijä. Myöskin kestävyys pitkällä aikavälillä on varten otettava asia. Kaupungin pitäisi pystyä hyödyntämään näitä asioita pidemmälle kuin yhden vuoden ajan. Ja lisäksi vaaditaan, että kun joku kaupunki hakee ehdokkaaksi tai hakee kulttuuripääkaupungin asemaa, niin koko maan poliittisten toimijoiden täytyy olla sen takana, hakemuksen takana, joko paikallistasolla tai muuten. Eli jos joku kaupunki hakee tätä asemaa, niin sitten on huono asia, jos joku muu taho sitä vastustaa. Eli koko kaupungin ja koko poliittisen näyttämön täytyy olla sen hakemuksen takana. Tässä vaiheessa olisi varmaan myöskin hyvä miettiä rahoituspuolta. Rahoitus tässä ei ole mikään kovinkaan merkittävä. Me nimittäin puhumme puolesta toista miljoonasta eurosta. Ja nyt kun joku kaupunki nimetään Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, niin sen pitäisi myöskin voida paremmin hakea rahoitusta rakennerahastosta jollakin tavalla. Eli täytyy miettiä, miten kaupunki voi vastaavista rahastoista rahoitusta anoa, jotta se voisi hyödyntää noita määrärahoja. Lisäksi olisi hyvä, että kulttuuripääkaupunkitoimintaan liitetään myöskin tutkimus ja koulutus niin, että pääkaupunki voisi myöskin esitellä sitä, minkälaista tieteellistä tutkimusta kaupungissa harjoitetaan ja sitä pitäisi sitten voida myös levittää kaikkialla Euroopan unionissa sen jälkeen, kun kaupunki on nimitetty kulttuuripääkaupungiksi. Tämä, tässä melko lyhykäisesti, melko pikaisesti näitä asioita käy, kävin läpi. Tämähän on nyt ensimmäinen kerta, kun asiasta keskustelemme. Ja tässä on useita asioita, joita minä halusin korostaa, jotta komission ehdotusta saataisiin hieman paremmaksi. Kaiken kaikkiaan kyseessä on oikein hyvä ehdotus ja jatkamme työtä samassa hengessä kuin mitä olemme tähän astikin jo tehneet. Varmasti parlamenttikin tekee tässä hyvää työtä. Kiitos. Marko. Kiitos Marko. Mari-Teresa sitten Petra. Merci bien Doris. Kiitos Doris. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että on hyvä uutinen, että komissio on päättänyt jatkaa kulttuuri pääkaupunkipolitiikkaa. Olen tästä iloinen, koska olen ollut tietyissä valtuuskunnissa mukana, valtuuskunnissa, jotka vierailivat äh, kulttuuripääkaupungeissa ja Nämä kyllä osoittivat sen, että tehokkuutta ja lisäarvoa tästä asiasta löytyy. 25 vuodessa, no siitä on löytynyt etuja, mutta myöskin heikkouksia ja rajoituksia. Ja nyt meidän täytyy löytää ehdotuksia, joilla me voimme korjata näitä todettuja virheitä. Ja minulla on kolme ehdotusta, jotka liittyvät talousarvioon, varsinkin kriisissä olevassa Euroopassa. Sitten toiseksi se, miten matkailun edistäminen suhteutuu muihin ulottuvuuksiin. Ja toiseksi, kolmanneksi sitten se, mitä jatkuvuus, minkälainen jatkuvuus kulttuuripääkaupungilla on. Marko otti tässä jo tiettyjä mahdollisia vaihtoehtoja esille, niitä tulee harkita ja mitä tähän merkkiin tulee, niin siinä todellakin on lisäarvoja näille kaupungeille kulttuurillisesti, mutta myöskin taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Eli haluaisin painottaa yhtä asiaa. Minä työn. Teetä, teen myöskin työtä aluepoliittisessa valiokunnassa ja mitä kaupunkien kehittämiselle tulee, niin kulttuuripääkaupunki voi olla etu. Tämä ei ole aina välttämättä automaattisesti totta, mutta olemme todenneet, että tietyissä, varsinkin suurissa kaupungeissa kulttuuripääkaupunkimerkki on mahdollisuus kaupungin infrastruktuurin uusimiseen ja tämä täytyy ottaa huomioon, koska tämä, tällä on pitkäaikaisia vaikutuksia. Lisäksi siitä saattaa olla seurauksena myöskin hyvin käsin kosketeltavia seurauksia infrastruktuurin suhteen ja nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Matkailu, no siinä on vaikutuksia aivan varmasti ja ehkä myöskin sitten hieman abstraktimpia asioita, esimerkiksi kulttuuritoimijat paikallisella tasolla lähtevät toimintaan mukaan. Tämäkin on asia, joka meitä kiinnostaa kuten Markokin sanoi, tämä eurooppalainen ulottuvuus ei aina ole kovinkaan ilmiselvä. Tässä nähdään ennemminkin kulttuuri, toiminta, matkailun edistäminen ja kaupungin kulttuuritapahtumat. Eli on aivan totta, että täytyy miettiä näitä kriteerejä, jo, sellaisia kriteerejä, jotka edistäisivät menestystä ja jatkuvuutta. Minkälaisi, miten me saisimme pitkäaikaisia vaikutuksia aikaiseksi? Ja kaupunkien kohdalla suurin ongelma liittyy talousarvioon. Esimerkiksi Marsein kaupungin talousarvio vuodelle 2013 se oli järkyttävän suuri. Tässä oli kysymys yli 600 miljoonasta eurosta. Eli se puolitoista miljoonaa, jonka me tuohon annamme, niin sehän on täysin pieni summa, jolla ei voida, koska me emme voi kasvattaa tätä budjettia sillä tavalla, että saisimme todellisia vaikutuksia aikaan. Voisimmeko me tehdä ehdotuksia tämän kriteerin budjettivaikutuksen perusteella, ehkä täydentävällä tavalla muiden EU-politiikkojen kanssa, ei ainoastaan kulttuuripolitiikka, vaan myöskin aluepoliittinen poliittiset välineet ja rakennerahastot. Ja sitten on puhuttu puhuttu pääkaupunkien määrästä. On sanottu, että olisi parempi, että niitä olisi vain yksi ja satsattaisiin sitten yhteen eikä kahteen. Ja myöskin sitten myönnetyt määrärahat, mutta no joskus tässä on kysymys todella pikkurahoista, kuten olen aikaisemmin sanonut. Kiitos Petra. Paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin Markolle tästä alustuksesta. Minä haluaisin tässä ensin kertoa, että Katalin Ivan ei päässyt tänne paikalle. Hän on kuitenkin varjoesittelijä ja hän kirjoitti minulle muutaman asian ylös, jotka hänen näkökulmastaan ovat tärkeitä. Ja haluaisin tässä niistä hiukan kertoa teille. Mielestäni erittäin tärkeää tässä on se, että pidetään kiinni tästä kronologisesta luettelosta, mitä komissio ehdottaa, että tässä ei tule täysin avoin valintamenettely näiden kulttuuripääkaupunkien kohdalla, koska tämä mahdollisesti on aivan liian monimutkainen menettely. Katalan pitää myöskin hyvänä näitä uudelleenmuotoiltua kriteereitä, joita komissio on ehdottanut, koska näiden kautta myöskin saadaan, tai on se, näille kaupungeille, hakijakaupungeille ja alueille on selvää, millaisia vaatimuksia niille esitetään, ja näin ne pystyvät orientoitumaan hiukan helpommin. Ja sitten myöskin hienoa on se, että tässä on selkeästi todettu, että kaupungin kehittämisen kysymys, eli se millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia tällä kulttuuripääkaupunkitoiminnalla voi kaupungeille olla. Se otetaan vahvemmin tässä mukaan ja myöskin se, miten kansalaiset saadaan mukaan osallistumaan kulttuuripääkaupunkihankkeisiin. No totta kai tärkeää, niin kuin Markokin totesi, on myöskin budjettikysymykset meidänkin täytyy pitää huoli siitä, koska me tiedämme, miten vaikeaa kunnille on järjestää tämänkaltainen vuosi. Me Euroopan unionina olemme tästä osittain vastuussa, mutta myöskin jäsenvaltiot ovat totta kai vastuussa. Sitten omalta osaltani haluaisin tässä ottaa kaksi asiaa esille. Mielestäni ei ole hyväksyttävää, että komissio valitsee tai haluaa valita kulttuuripääkaupungit tulevaisuudessa ja että tämä menettely ei sitten enää tapahdu neuvostossa tai parlamentin kautta. Meidän täytyy aina ottaa huomioon, että tämä kulttuuripääkaupunki-aloite myöskin onnistuu jokaisessa yksittäisessä tapauksessa niin, että myöskin jäsenvaltioiden kulttuuripolitiikat, mutta myöskin paikallis- ja aluetasot saadaan mukaan vastuuseen – ja niinpä meidän kannaltamme olisikin hyvä, jos valintamenettely pysyisi sellaisena kuin se nyt on. Varsinkin kun ajatellaan sitä, että kulttuuripolitiikka on subsidiaarinen politiikan ala ja artikla 176 sopimuksesta on sellainen, josta täytyy pitää kiinni. Ja toimivaltuuden tulisi olla jäsenvaltioiden harteilla ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että rahoituksellisesti ne ovat vastuussa asiasta. Sitten tulisi vielä myöskin pohtia, missä määrin raadin äh, valintakriteerejä tulisi muuttaa. En tiedä, onko tämä komission ehdotus tässä järkevä. Ja sitten vielä tärkeä kohta, myöskin kun ajatellaan menneisyyttä ja kokemuksia sieltä, niin komissio puhuu tässä ehdotuksessaan siitä, että kulttuuripääkaupungit eivät ole ainoastaan kaupunkeja, vaan myöskin niiden ympäristö otetaan huomioon. Tämä ympäristötermi on kuitenkin hiukan liian epämääräinen mielestäni. Tässä pitäisi puhua alueista, koska juuri kun ajattelemme kulttuuripääkaupunkia, kulttuuripääkaupunkia 2010 Ruurin alueella. Eli tässä kyseessä ei ollut mikään kaupunki tai sen ympäristö, vaan kokonainen alue. Ja tämä oli todella menestyksekäs hanke, mitä kyseinen alue minkä se järjesti. Ja, ja mielestäni tällais, tällainen alueiden kulttuuri on tärkeää myöskin Euroopassa, koska kun ajatellaan näitä asutusalueita, tai sitten niitäkin alueita, missä kaupungit muuttuvat toisiksi kaupungeiksi, niin tämä pitäisi olla mahdollista, koska tämä on eniten eurooppalaisen ajatusmaailman takana, ja mielestäni tämä ympäristökäsite on liian tiivis. Meidän pitäisi puhua alueesta, varsinkin kun ajatellaan näitä menneisyyden kokemuksia juuri Ruurin alueelta. Nämä ovat hyvin myönteisiä esimerkkejä, jotka tulisi muistaa, ja kriteerien tulisi olla hiukan selvempiä. Paljon kiitoksia. Minä olen jo hiukan pidempään ollut täällä ja tiedän, mikä näiden kulttuuripääkaupunkien tilanne on, koska jos nyt toteamme, jos Marko toteaa, että kolmannes on, äh, näistä on ainoastaan kehittynyt paremmin. Eihän nyt alussa ollut kyse siitä, että kaupunkia pitäisi kehittää, että kansalaisyhteiskunta pitäisi ottaa mukaan social inclusion. Ei sillä ollut mitään merkittävää roolia alussa, vaan kyse oli siitä, että näytetään hienoja juttuja, on loistavia tapahtumia – että rakennetaan oopperoita, teattereita. Tässä todellakin velkaannuttiin, eikä se nyt ollut tämän hankkeen taustalla. Tässä todellakin tarvittiin pitkä aika. Parlamentti oli tässä hyvin myönteisessä roolissa, koska me työstimme tätä 90-luvulla niin, että yhdessä komission kanssa todellakin pääsemme ikään kuin siihen suuntaan, että kansalaisyhteiskuntaa, kestävä kehitys, social inclusion ja nämä saadaan tiiviimmin mukaan. No tässä on ongelmaa, koska me annamme ainoastaan puolitoista prosenttia, puolitoista miljoonaa. Tämähän on aivan pisara meressä, mutta eihän tässä nyt kyse ole siitä, että, kun, että tämä on Euroopan unionin järjestämä asia, vaan tämä on sen kaupungin sydämen asia. Ja kyseinen kaupunkihan edustaa myöskin sitä kansaa, valtiota. Ja kyllä sen valtion täytyy sitten myöskin olla kiinnostunut siitä, että hanke onnistuu, koska kaupunki on ikään kuin näyteikkuna kyseiselle valtiolle. Emme varmastikaan löydä lisärahoitusta sille, mutta no. Sitten vielä toinen asia. Markokin siitä puhui. Eli 2033 on tuo vuosi. No, kyllähän meillä oli samankaltainen tilanne jo 2000-luvun alkupuolella. Meidän täytyy nyt katsoa no meitä on tällä hetkellä 27 jäsenvaltiota, ensi vuonna meitä on 28, niin sittenhän se tarkoittaisi sitä, että jos jokainen maa pääsee vuorollaan, niin tämä kestäisi 28 vuotta, sitten pitäisi mennä kyllä paljon pidemmälle. Ja muistan, kun viime kerralla tehtiin lopullinen päätös siitä, että tätä ei tehdä näin sattumanvaraisesti, vaan että nyt sitoudutaan 15 vuodeksi, niin tuolloin hallituksemme parlamentti oli raivoissaan, koska hallitukset eivät ajatelleet sitä, että kun 15 jo sovitaan, niin nämä 12 uutta maata, no eihän niitä sitten oteta laisinkaan huomioon. Ja sitten laajentumisen jälkeen hän, meillä oli sitten kaksi, yksi idästä ja yksi lännestä. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää todellakin pohtia sitä, että jatkammeko näin kahden kulttuuripääkaupungin kanssa vai voimmeko tarjota jotakin muita mahdollisuuksia? Miksi ei esimerkiksi oteta kolmea? Jos olisi tällainen rajat ylittävä mahdollisuus Eli että alue ei olisi ainoastaan yhden maan sisällä, vaan että meillä olisi sellainen alue, jossa on kaupunki yhdessä maassa ja sitten kaupunki toisessa ja ehkä kolmannessakin maassa, niin sittenhän tässä voitaisiin kolme maata ikään kuin kattaa yhden vuoden aikana. Tässä on olemassa paljon mahdollisuuksia harkita tätä tilannetta. Sitten saisimme nämä maat hiukan nopeammin mukaan nauttimaan tästä tilanteesta. No, se, mitä tapahtui, tai mikä oli mahdollista 80-luvun lopulla, että oli niin sanottu kulttuurikuukausi, eurooppalainen kulttuurikuukausi, ehkäpä se voisi olla idea, että muille maille annettaisiin kannustin toimia hiukan vahvemmin tässä yhteydessä. Kuuntelin Maria Tereskoa tässä rakennerahastokysymyksessä. No kyllähän nämä asiat, jotka liittyvät kestävään kehitykseen ja tuohon mukaanottoon, ja työllistettävyyteen, niin kyllähän näitä voidaan myöskin soveltaa rakennerahastojen pohjalta. Ei tässä nyt kulttuuri ole ainoastaan kyseen, kyseessä, vaan myöskin työllisyys kulttuurin sisällä. Tämäkin täytyisi pitää mielessä. Ja tämä pitäisi sanoa myöskin alueille ja kansallisvaltioille, että ne eivät rajoitu ainoastaan tuohon puolentoista miljoonaa, vaan sitten jos niillä on hankkeita tämän vuoden aikana, niin ne voisivat sitten muiden rakenneohjelmien kautta myöskin lähestyä tätä kyseistä ongelmaa. No niin, tässä on hyvin paljon materiaalia, josta voimme puhua, mutta meidän täytyy pitää kiirettä, koska tämä, tästä on päätettävä ensi vuoden aikana. Maat tarvitsevat viiden vuoden tai vähintään neljän vuoden valmisteluajan, siis jopa kuusi vuotta jotta ne todellakin voivat valmistautua tähän asiaan, joten meidän täytyy tässä pitää kiirettä omien pohdintojemme kanssa. Komissio on pitänyt kuulemismenettelyn, en tiedä mitä sieltä saatiin irti. Minä olen jutellut jo niiden ihmisten kanssa, jotka osallistuivat, jotka eivät ole kovinkaan tyytyväisiä siihen tapaamiseen, joka siellä järjestettiin. Mutta nämä olivat ehkä henkilökohtaisia pohdintoja. Olisin halunnut kuulla mitä komissio ehkä voi sanoa tähän ohjelmaan, koska tämähän on tällainen ensimmäinen aivoriihi niin sanotusti. No niin, olkaa hyvä komissio, saatte puheenvuoron. Good morning everyone. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin suurkiitokset näistä positiivisista sanoista liittyen ohjelman jatkuvuuteen ja myöskin positiivisia kommentteja ehdotuksestamme. Ehkä muutama yleinen kommentti tästä ehdotuksesta ja sitten yksittäisimpiä kommentteja näihin esille otettuihin asioihin. Ensinnäkin kyllä voin vahvistaa, että tämä perustuu kuulemisiin, tutkimuksiin. Meillä oli internetkuuleminen ja suuri kuulemiskokous. Meillä oli 20, 25. vuoden juhlatapahtuma, konferenssi. Siihenkin kiinnittiin paljon huomiota. Meillä on riippumattomia arviointeja ja myöskin oma kokemuksemme komissiossa, koska mehän seuraamme kaikkia valintaprosesseja ja me olemme vastuussa näistä arvioinneista ja valvonnoista. Eli me olemme todellakin käyttäneet kaikkia näitä hyväksi ja pyrkineet laatimaan sellaisen ehdotuksen, joka heijastelisi julkista kuulemista ja myöskin sellaista, joka meidän mielestämme ehkä parhaiten toimisi. Syy siihen, miksi me näin varhaisessa vaiheessa teemme ehdotuksen, on juuri se, mistä puheenjohtajatakin puhui, Toisin sanoen me haluamme jatkuvuutta vuonna 2020, koska tämänhetkinen ohjelma päättyy vuonna 2019 ja kilpailut käynnistetään kuusi vuotta etukäteen, eli meidän tulisi käynnistää seuraava kilpailu vuonna 2014 ja tästä syystä teemme tämän ehdotuksen näin varhain kun teemme ehdotuksiamme, me teemme sen johtopäätöksen, että tämänhetkinen järjestelmä toimii hyvin, siihen ei tarvitse mitään dramaattisia muutoksia, eli me pidämme kiinni siitä, mikä toimii, mutta tietenkin meillä on nyt monen vuoden kokemus ja on aivan järkevää käyttää tätä kokemusta hyväksi ja tehdä parannuksia silloin, jos niistä olisi hyötyä kaupungeille ja tälle merkille. Tämä merkki toki tuo arvostusta kaupungeille ja sieltä löytyy paljon potentiaalikin, mutta tämä ei suinkaan ole automaattista. Tähän viitattiinkin ja tämä on yksi asia, johon me tässä uudessa ehdotuksessa me pyrimme puuttumaan. Ihanteellisessa tilanteessa olisi toivottava, että joka ikinen eurooppalainen kulttuuripääkaupunki jättää pitkän perinnön ja jälkiä menestyksestä, mutta me haluamme myöskin varmistaa sen, että jokainen ehdokaskaupunki myöskin saa jonkinlaista strategista hyötyä, koska me olemme tästäkin saaneet esimerkkejä koska kilpailumenettelyssä investoidaan paljon resursseja ja me pyrimme hiomaan näitä, tätä ehdotusta, jotta luodaan oikeat kannusteet, jotta joka ikinen kaupunki ja ehdokaskaupungitkin saavat tästä jotain irti. Viisi pääkohtaa, joihin pyrimme puuttumaan tässä uudessa ehdotuksessa. Yksi liittyy siihen, että me haluamme luoda kannusteita, jotta me saamme suurempaa poliittista vakautta tämän hakumenettelyn ja itse tapahtumavuoden välillä, koska tässä on kuusi vuotta välissä. Eli neljä vuotta valmistelua silloin, kun kaupunki on nimetty kulttuuripääkaupungiksi monet saavat kautta poliittisten puolueiden tukea ja tämä on hyvin tärkeää, jotta tätä voidaan hallinnoida ja jotta taloudellisesti ei ajauduta ongelmiin. Eli tämä on ensimmäinen ongelma, johon kiinnitämme huomiota. Toinen liittyy siihen, että joissakin kulttuuripääkaupungeissa ei ole kunnollista perintöä syntynyt, eli me haluamme pitkän aikavälin strategiaa. Kolmanneksi eurooppalainen ulottuvuus, sitä me pyrimme vahvistamaan, koska sitä ei aina ole ymmärretty tehty, koska paikalliset edut ovat ajaneet eurooppalaisten yli, koska tämä todellakin on eurooppalainen kulttuuripääkaupunki ja tästä syystä haluamme tätä ulottuvuutta painottaa. Neljänneksi haluamme arviointia parantaa, jotta me saisimme vertailukelpoisia tietoja me haluaisimme tästä sitoumuksen. Tämä on myöskin yksi tapa, jolla kaupunki ajattelisi asioita strategisemmin ja ymmärtäisi pidemmän aikavälin etuja, ja jotta muut e- edut, kuten matkailusta syntyvät edut, jatkuisivat kulttuuri pääkaupunkivuoden jälkeenkin. Ja sitten viidenneksi me olemme ottaneet mukaan asioita, jotka takaavat sen, että me saisimme korkealaatuisia kaupunkeja, koska aloite on ollut käynnissä 27 vuotta ja me haluamme pitää kiinni siitä, mitä on saavutettu 27 vuoden aikana. Tämä on vielä voimissaan, mutta meidän täytyy varmistaa se, että kriteerit mahdollistavat sen, että ainoastaan korkealaatuiset kulttuuripääkaupungit eh, pääsevät eh, Framille. Ja sitten muutamia kommentteja liittyen siihen, mitä täällä sanottiin. Täällä pyydettiin kansalaisyhteiskuntaa tai paikallista yhteiskuntaa niiden ottamista mukaan prosessiin ja voin vahvistaa, että tällainen löytyy ehdotuksestamme. Meillä on yksityiskohtaisemmat kriteerit ja yksi kriteereistä puhuu siitä, että paikallinen kansalaisyhteiskunta tulisi ottaa mukaan hakuvaiheessa ja itse kulttuuripääkaupunkitoiminnassa ja paikallinen kulttuurisektori tulisi myöskin ottaa täytäntöpanoja hakuvaiheessa mukaan, koska tästä se omistajuus syntyy löytyy valmisteluvaiheessa vuoden aikana ja vuoden jälkeen. Tämä on mahdollisuus myöskin hieman ammattimaistaa paikallista kulttuurisektoria sitä kautta, että sitä kansainvälistetään. Toiseksi meillä on myöskin katteesta selkeämmät kriteerit tässä tehdään selväksi se, että me haluamme kattaa koko yhteiskunnan esimerkiksi huonommassa asemassa olevat vähemmistöt ja niin edelleen. Eli tämä on toivon mukaan otettu riittävällä tavalla huomioon. Sitten esitettiin kysymys siitä, äh, teemmekö me jonkinlaista inventa- inventaariota, koska tämä jatkuu ö, äh, niin monta vuotta. Ja kyllä meillä on suunnitella kolme riippumatonta arviointia viiden vuoden välein. Ja me tulemme raportoimaan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle näistä riippumattomista arvioinneista. Sitten esitettiin kysymys siitä, onko kaupungeilla infrastruktuureja tapahtumien vastaanottamiseen ja näihinkin on luotu kriteeri, siis toisin sanoen suorituskyky, koska me emme voi määritellä kaupunkeja esimerkiksi väestön pohjalta. Se olisi täysin mahdotonta, mutta kaupungin täytyy pystyä osoittamaan, että sieltä löytyy kapasiteettia ottaa nämä tapahtumat vastaan vuoden ajan. Ja sitten huolenaiheet siitä, että näillä tulisi olla jatkuvuutta. No aikaisemmin jo mainitsin ensimmäisen kriteerin, joka liittyy pitkän aikavälin strategioihin. Siihen liittyy useampiakin ulottuvuuksia, en niitä nyt tässä luetteloi, mutta sieltä löytyy myöskin pakko siitä, että kaupungilla hakuvaiheessa täytyy olla jonkinlainen strategia kulttuurille kaupungissa ja tämän täytyisi olla osa pidemmän aikavälin prosesseja. Tämä on hyvin tärkeää, koska vaikka kaupunki ei saakaan tätä pääkaupunkititteliä, niin sillä olisi vaikutuksia kuitenkin kaupungin kulttuuripolitiikkaan ja sen kautta voidaan kehittää taloutta ja yhteiskuntaa. Rahoituksesta sanottiin, että rahamäärät ovat liian pieniä. Haluaisin muistuttaa että meidän ei tulisi unohtaa sitä, että kaupunki saa tämän tittelin ja tämähän toimii käyntikorttina suhteessa muihin kaupunkeihin. Meidän rahamme, siis puolitoista miljoonaa, se on suhteellisen suuri apuraha kulttuuriohjelmien mittakaavassa. Ja aivan oikein täällä sanottiin, että monet kaupungit ovat saaneet rahoitusta rakennerahastoista jopa 50 ja 100 miljoonan välillä. Ja kannustaisimme kaupunkia käyttämään näitä kohesiorahaston varoja. Ja muistuttaisin myöskin, että on muita titteleitä, johon ei liity minkäänlaista taloudellista apurahaa, mutta tästä huolimatta kaupunki on sitä mieltä, että hyödyt ovat kustannuksia suuremmat. Esimerkiksi Lille arvioi, että yhdellä eurolla tuotettiin kahdeksan, eli tämäkin tulisi pitää mielessä. Ja sitten olen kohta puheenvuoroni lopussa liittyen siihen, miksi me haluamme, että komissio nimeäisi nämä kaupungit eikä neuvosto me olemme lukeneet Lissabonin sopimusta tarkkaan ja sen artiklaa 291. Ja tässä on kysymys täytäntöönpanosäädöksestä. Meillä on jo ennakkotapaus, eurooppalainen kulttuuriperintömerkintä. Siinä prosessi on samantyyppinen. Siinä tukeudutaan riippumattomaan kulttuuriasiantuntijuuteen. Ja siinä tavallaan vain kumileimasimella hyväksytään asiantuntijoiden tekemän, tekemä arvio. Eli tässä on juridinen ulottuvuus, mutta myöskin käytännönläheinen ulottuvuus, koska toimimalla tällä tavalla tarvittava aika jana lyhenee, koska tarvitaan kahdeksan kuukautta tähän nimeämiseen. Komission nimeämisellä me voimme vähentää tämän kahdeksan kuukautta kahteen kuukauteen. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska tällä välin kaupunkien täytyy viitata itseensä ehdokasmaina, ehdokaskaupunkeina. Ja tämä on sponsorien kannalta hyvin tärkeää, koska jos halutaan kerätä rahaa, niin silloin tittelin saaminen aikaisemmin olisi parempi. Ja sitten vielä voiko kaupunki käyttää käyttää tätä alueterminologiaa, no se terminologia, joka käytetään, me käytämme tämänhetkistä sanan, sanastoa, jossa puhutaan kaupungista ja ympäröivästä alueesta. Se toimii aivan hyvin, se ei sulje pois ympäröivää aluetta ja me pidämme mieluummin kiinni tästä tämänhetkisestä termistöstä, koska monilla alue, monissa maissa tällaisia ympäröiviä alueita ei välttämättä ole. Ja tässä taisivat olla kommenttini. Niin haluaisin kiittää kärsivällisyydestä. Ja, vielen dank. Ähm. Paljon kiitoksia. Minun täytyy nyt vielä esittää lisäkysymys. Neuvostohan tulee sanomaan, mikä maa minäkin vuonna saa tuon pääkaupungin. Neuvostohan tämän päättää. Vai päättääkö komissiokin siitä? 2000-luvun alkupuolella komissio päätti, että vuoteen 2019 asti se ja se maa saa, siis yksi näistä maista saa sen kaupungin, kulttuuripääkaupungin, ja näin neuvosto päättää aivan yksivaltaisesti. Tästäkö pidetään kiinni? Pysyykö tilanne samanlaisena? If, if I understand well... Jos olen asian oikein ymmärtänyt, niin viittaatte tähän maantieteelliseen kiertolistaan. Se löytyy liitteestä ja siitä lainsäätäjät pääsevät yhteisymmärrykseen, eli te ja neuvosto. Me olemme tehneet ehdotuksen, joka perustuu kolmeen periaatteeseen, mutta nyt tietenkin sitten lainsäätäjän täytyy tehdä päätös siitä, pidetäänkö tästä järjestyksestä kiinni vai valitaanko joku toinen. Vastasiko tämä kysymykseenne? Ymmärsinkö oikein? No, ja, Ei kyse tässä ole ollenkaan sisällöstä. Ei kyse ole sisällöstä. Siis kaupungista, joka hakee vaan kyse on kustakin maasta, joka on vuorossa vuonna 2020 tai vuonna 2011. Minä haluan tietää, emmehän me tähän liity mitenkään. Eihän tämä nyt ole mikään kysymys, josta päätetään yhteispäätösmenettelyn kautta. Haluan kuulla, että onko tilanne nyt taas niin, että neuvosto ensinnäkin tekee päätöksen, että vuodesta 2020 eteenpäin, millä, millä maalla on tässä mahdollisuus esittää mitäkin kaupunkia, koska sehän tässä on perustana. To, to decide the order of the country. Jotta päätetään maiden järjestys, ne jotka pääsevät kilpailuun, niin meidän ehdotuksessamme lainsäätäjä vahvistaa tämän liitteen. Se on liite, mutta se on osa juridista ehdotusta, eli parlamentin ja neuvoston täytyy vahvistaa meidän ehdotuksemme. Te voitte tehdä siihen muutoksia. Sen jälkeen jäsenvaltio järjestää, kukin jäsenvaltio järjestää omat kansalliset kilpailunsa. Mutta emme me tähän mennessä ole näin tehneet. Neuvostopäätöksen teki. Maiden lista tällä hetkellä, se järjestys, se löytyy tälläkin hetkellä oikeusperustan liitteenä ja siitä lainsäätäjät ovat sopineet. Selvä. No ehkä minä tämän vielä jossain vaiheessa ymmärrän. No sitten tämä alueisiin liittyvä kysymys. Te tiedätte, ja komissio ei ollut tyytyväinen viime vuosina, kun esimerkiksi Luxemburg totesi, että me olemme niin pieni maa, me, meillä on ollut jo kaksi kertaa kulttuuripääkaupunki, nyt se on taas meillä. Haluaisimme ottaa naapurimaat mukaan. Ja otettiin ranskalainen alue, Mooselin alueesta minun alueeni, eli Saarimaa. Saksasta otettiin mukaan myöskin Rainan Falsista ja myöskin Pala Belgia oli mukana. Tämä ei ollut heidän etujensa mukaista, mutta näin, he eivät halunneet sitä, mutta näin tehtiin. Ja tämä minun silmissäni oli sellainen asia, jota meidän pitäisi tulevaisuudessa pohtia, mutta se ei liity mitenkään ympäristöön, koska tämä on rajat ylittävää yhteistyötä. Tässä sanottaisin, että esimerkiksi tänä vuonna kolmella maalla olisi mahdollisuus, mikäli he haluavat tätä mahdollisuutta käyttää. Mutta kyllähän tämä hiukan hankalaa on, koska jos jollakin maalla on vuoro vuonna 2012 ja sitten tämä maa haluaa tehdä jotakin yhdessä naapurimaan kanssa, joka on vuorossa vasta vuonna 2017, niin kyllä se hiukan hankalaa on. En minä tiedä, miten tämä voidaan ratkaista, koska jos nyt oletan, että Aachen ja Maastricht, nehän ovat aika, tai ne pohtivat tätä, jos Maastrichtista tulisi kulttuuripääkaupunki ja sitten veneeseen otettaisiin mukaan Aachen, niin sittenhän Saksa on taas katettu ja Alankomaat. Kyllähän tämä olisi hiukan epäreilua Joten pitäisi löytää sellainen kaava, joka on joustavampi kuin se, millainen meillä on tällä hetkellä. Se, että todettaisiin, että tänä vuonna tämä maa, seuraavana vuonna toinen maa, tässä pitäisi olla paljon joustavampi. Um, actually I would, I... Itse asiassa minä kyllä sanoisin, että tämä tämänhetkinen järjestelmä on joustava. Luxemburg otti tosiaankin mukaan laajemman alueen me haluamme yhden kaupungin johtokaupungiksi, mutta sen jälkeen tämä järjestelmä on joustava. Me emme halua, että alue ottaa omistajuuden, koska silloin syntyisi epätervettä kilpailua, eikä alueita kaikissa maissa ole. Eli tämänhetkinen järjestelmä toimii, eikä mikään estänyt Luxemburgia ottamaan alueitaan mukaan komissio ehkä haluaa painottaa sitä, että yksi kaupunki on johtoasemassa yksi syy, ja tietenkin joissakin maissa tämä tarkoittaa sitä, että otetaan kuntia esimerkiksi lähimaista mukaan, jos ne ovat lähellä rajaa. Mutta me emme halua vaatimukseksi mukaan sitä, että kaupungilla olisi olla kumppaneita muissa maissa. Ja tämä liittyy hallinnointihaasteisiin, koska meillä on jo tällä hetkellä suuria haasteita sen suhteen, että poliittinen tuki on vakaa yhdessä kaupungissa. Ja jos tästä tehtäisiin vaatimus, niin silloin riskit kasvaisivat ja tästä tulisi liian vaativa. Eli tällä hetkellä järjestelmä on kyllä aika joustava. Petra. Petra. No, minäkin haluan nyt vielä sanoa jotakin näihin alueisiin liittyen. Mielestäni tämä argumentointi, juuri kun ajattelemme menneisyyttä, niin ei se kyllä selvä oli, koska kun ajatellaan nyt tätä Ruur 2010 asia. Sen nimi, nimen ei pitänyt edes olla sellainen, ja siitähän ongelma jo lähtee liikkeelle. Tästä syystä me olemme näin tiukkia, mitä tulee tähän aluekäsitteeseen. Ei tässä ole kyse, että on jokin äh, alue tai kunta, kuntaliittymä että se jotenkin institutionaalisesti tässä nimettäisi, vaan kyse on siitä, että jos kunnat ikään kuin tekevät yhteistyötä, sellaiset kunnat, jotka ovat lähellä toisiaan, saattaakseen tällaisen hankkeen liikkeelle. Ja Ruur 2010, siinä oli muistaakseni yli 50 kaupunkia, sehän toimi erittäin hyvin. Se on hyvä esimerkki siitä, että alue on myöskin enemmän kuin kaupunki ja jokin alue siinä ympärillä. Me puhumme tässä erittäin suuresta alueesta. Ja jos me tähän saamme lisää joustavuutta ja myöskin luotamme siihen, että jäsenvaltiot hoitavat nämä hallinnolliset ongelmat, jotka tähän liittyvät, niin kyllähän tämä myöskin vaikuttaa siihen, että ymmärtämys näiden eri kuntien välillä paranee ja yhteistyö paranee. Tästä syystä pyydän todella painokkaasti, että komissio joustavo, joustavoittaa tätä vielä enemmän ja myöskin nämä rajat ylittävät asiat tulisi mahdollistaa sillä tavoin, niin kuin Doris Pack totesi, että Aachen ja Maastricht, että tässä ei nyt ainoastaan Maastricht saa tätä merkkiä, vaan että myöskin Aachen yhtä lailla voi tästä hyötyä. Niin, että kaikki osapuolet, kaikki mukana olevat kaupungit voivat saada myöskin mainosteknistä lisäarvoa tästä kulttuuripääkaupunki tunnuksesta. Tämä on tärkeää. Tästä syystä tarvitaan lisää joustavuutta. Se on tarpeen ja toivottavaa minun mielestäni. Thank you. Just simply... Kiitos. Haluaisin vain täsmentää. Vuonna 2010 tämä annettiin Ruurin avoille, mutta titteli annettiin Essenille Ruurin puolesta ja oli tiedossa, että tässä otettaisiin raja-alueetkin mukaan. Eli tämä vain täsmennyksenä. Okay, so it was a... No niin, tämä oli hyvin vilkas keskustelu. Voimme kuvitella, millaista tämä on sitten, kun on luonnos otetaan käsittelyyn. Marko, haluatko vielä sanoa jotain? Ole hyvä. Siis solo Niin, kiitos. Halusin vain sanoa, että tätä täytyy todellakin työstää ja varsinkin tiettyjä näkökohtia vuonna 2019 Italia pääsee esittämään kulttuuripääkaupunkia. Luonnollisestihan tässä on otettu mukaan alueellinen ulottuvuus Italian osalta. Ja nyt kun jo luo, ruvetaan luomaan tätä verkostoa, joka voi sitten myöhemmin osoittautua tärkeäksi kaupungille, mutta myös kaikille muille tätä rajat ylittävää yhteistyötä tai ulottuvuutta täytyy tarkastella, jotta voisimme tar- katsella, että miten se voitaisiin yhde- sitten käytännössä toteuttaa. Joka tapauksessa luotan siihen, että me teemme täällä keskenämme hyvää yhteistyötä. Aion kuulla myös muiden ryhmien varjoesittelijöitä ja pääsemme varmasti lopulta tyydyttävään tulokseen. Siinä tapauksessa kiitän teitä tästä hyvissä, hyvästä näkemysten vaihdosta. Odotan tätä oikein innolla. Ja me emme tienneet aikaisemmassa vaiheessa, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja nyt voimme sitten keskittyä asioihin ja suunnitella, no hieman pienemmällä rahasummalla, mutta kuitenkin. Ja sitten kohta kahdeksan, tähän liittyy vielä pieni ongelma. Jos te katsotte ympärillenne, varjoesittelijöistä paikalla on herra Biski ja Roa Tryppel. Tiedän, että te olette jo järjestäneet kolme varjoesittelijöiden kokousta, eli ehkä nyt ei tulisi keskustella 700 tarkistuksesta. Jos voisitte hyvin lyhyesti vain kommentoida tätä mutta me emme voi nyt tähän syvällisemmin mennä, koska niin moni on poissa meidän tulisi käydä tästä kunnollinen keskustelu ensin varjoesittelyiden välillä. Eikä jos voitte lyhyesti mainita muutaman ongelmakohdan, Silvia. Kiitos puheenjohtaja. Todella valitettavaa, että kaikki tarvitut kollegat eivät ole paikalle, vaikka jotkut varjoesittelijät ja komissio täällä onkin paikalla. No, minä en halunnutkaan tässä mennä sen pidemmälle näihin 478 tarkistukseen. Halusin vain joitakin yleisiä linjoja tästä tuoda esille ja kuulla myöskin varjoesittelijöiltä sekä komissiolta joitakin selvennyksiä tai kantoja niihin tarkistukseen, jotka mielestäni ovat kaikista merkittävimpiä. Ja tällä tavalla sitten voimme tavata hyvin pikaisesti vielä varjoittelijoiden kesken. Meillä on lisäksi Empliltä, budjettivaliokunnalta ja Itreltä lausunnot, myöskin naisten tai FEM-valiokunnalta. Ja tässä siis on hyvin monta ulottuvuutta, joita omassa mietintöluonnoksessani otin esille. Tein joitakin tarkennuksia ja täsmennyksiä, niitä oli myöskin tarkistuksissa, muiden tarkistuksissa, ja nyt käsittelen näitä lyhykäisesti. Ensinnäkin täytyy sanoa, että yleisesti ottaen tiettyjen kollegoiden tarkistuksissa vahvistuu, vahvistetaan se, että koko puiteohjelmaa ja näitä eri sen aloja halutaan edistää, niiden näkyvyyttä halutaan edistää. Lisäksi halutaan tässä esitettiin eri tarkistusryhmiä ja ensimmäisessä ryhmässä ehkä ähm, mentiin vähän liiankin pitkälle yksityiskohtiin, kun haluttiin selventää tätä tekstiä. Ensinnäkin pitäisi vahvistaa sit eri tavoitteiden määrittelyä ja tiettyjen toimenpiteiden määrittelyä pitäisi tarkentaa esimerkiksi EPP, Trupel ja muut. Joissakin tapauksissa tarkistuksissa viitataan, kuten usein, sellaisiin asioihin, jotka vain tekisivät tästä tekstistä turhan raskaan. Ja jotkut käsitteet, jotka totta kai ovat tärkeitä ja luovat arvoa, esimerkiksi kulttuurinen vuoropuhelu ja yleisön laajentaminen, siitähän monet kollegat ovat puhuneet, ja myöskin se, että selvemmin täsmennetään PK-yritysten roolia kulttuurialalla. Biski muun muassa puhui tuottavuudesta, rehellisesti meidän täytyisi löytää jonkinlainen tasapaino kulttuuriohjelman välille siinähän myöskin ihan mikroyritykset kulttuurialalta ovat olleet mukana ja se on todella tuottoisaa. Sitten on myös tärkeää painottaa audiovisuaalisen puolen merkitystä. Tämä varmasti kiinnostaa monia kollegoita ainakin päätellen tarkistusten määrästä. Lisäksi on tarkistuksia siitä, että pitäisi jotenkin sovittaa yhteen eri arvot. Tästä on puhunut Tryppel ja muut kollegat. Eli tietyt arvot, jotka ihan sellaisenaan sisältyvät kulttuuriin. Ja tässä pitäisi myöskin huomioida kilpailukyky ja talouspuolet, joita kulttuurin kautta voidaan myös edistää. Ja olen samaa mieltä esimerkiksi Pakin kanssa siitä, että kulttuurilähettiläiden roolia pitäisi vahvistaa ja monia ehdotuksia pitäisi tässä vielä voimistaa, ei pelkästään kulttuuri, mutta vaan audiovisuaalialan puolella myöskin. Ja yksi tarkistuspaketti oli tämä, jonka mainitsin. Sen perusteella voidaan ainakin joitakin kompromissitarkistuksia esittää. Lisäksi on tarkistuksia, joita en ehkä niin helposti voi hyväksyä, jotka mielestäni tekevät tästä heikomman ja heikentävät myöskin parlamentin roolia muihin, roolia muihin nähden. Eli tässä täytyy myös huomioida ehdotukset, joita tulee muista valiokunnista ja täytyy ajatella tätä monivuotista työtä ja esimerkiksi McClarkinin tarkistus tässä voidaan ottaa esille. Jotkut tarkistukset myös laajentavat soveltamisalaa liikaa, mitä ohjelmaan tulee. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tavoitteiden määrittelyä kulttuuri- ja luovan alan ja kulttuuritoimijoiden suhteen. Minä olen ehdottanut Truppelin ja monien muiden tavoin tällaista kahta alaa. No, täällä kaikki eivät nyt ole edes paikalla, mutta siis halutaan sanoa täsmällisemmin, mikä on kulttuuri, kulttuuriohjelman soveltamisala, ja tällöin täytyy pitää erillään sellaiset toimivaltuudet, jotka kuuluvat rakennepuolelle, mutta ei saa unohtaa sitä, että meidän täytyy saada todella eh, kouriin tuntuvia tuloksia, niin kuin monta vuotta on jo saatu aikaiseksikin. Mielestäni, kun jos ajatellaan muita aloja, kuten matkailua ja muuta, niin meidän täytyy pysyttäytyä tässä oikeusperustassa – sitten on tarkistuksia, joissa korostetaan sitä, että myös luova kulttuuriteollisuus ja pieni teollisuuden alat, jotka eivät suoraan liity teoli- kulttuuri luovaan kulttuuriteollisuuteen, että nekin voitaisiin tähän ottaa mukaan, mutta mielestäni ne eivät tähän kuulu. Lisäksi on ehdotuksia jotka eroavat toisistaan suuresti. Jotkut haluavat siis soveltamisalaa laajentaa, jotkut haluavat sitä kaventaa. Tähän pitää siis löytää jonkinlainen tasapaino näiden kahden kannan välille. Meidän pitää siis todella soveltamisala määritellä paremmin tulevissa ehdotuksissa. Meillä on nyt tämän, melko vähän aikaa työstää tätä erilaiset typologiat. Eli voimme siis ryhmitellä näitä tarkistuksia eri luokkiin. Mainittakoon muun mm. muassa kollega Kavadan tarkistus. Siinä haluttiin eritellä näitä eri aloja ja on myös muita tarkistuksia, jotka liittyvät nykyiseen kulttuuriohjelmaan ja audiovisuaalialaan. Tässä Verja, Truppel, monet muut – ovat kuitenkin pyrkineet muuhun ja olen nyt halunnut, että tässä pysyisi jonkinlainen tasapaino digitalisoinnin ja sitten muiden uusien tai uutuuksien välillä. Yksi osa tarkistuksista menee niin pitkälle, että että ne eivät edes oikeastaan kuulu tämän säädöksen soveltamisalaan. Yhtenä asiana voidaan mainita digitalisointi tai rakennerahastojen merkitys. Se ei tähän eurooppalaiseen oikeusperustaan nyt sisälly tämän asian suhteen, joten e, esimerkiksi kulttuuriperintö ja kansalaisuus ja nämä muut asiat, joita he pitäisi joidenkin mukaan rahoittaa tästä. Meidän pitäisi totta kai ajatella innovointia, mutta asiat on saatava tasapainoon keskenään. Sitten tekijöihin liittyvät kysymykset. Ja on myös muita asioita, jotka liittyvät muihin ohjelmiin. Tässä siis aivan lyhyesti. Meidän täytyy nyt pyrkiä jättämään tai määrittämään, mitkä kuuluvat oikeusperustan ulkopuolelle näin, että komissio on paikalla ja pyytäisin, että saisin esittää joitakin kysymyksiä eh, myös myöhempää keskustelua ajatellen. Ensinnäkin minä toivon, no meillähän nyt on ollut tässä valiokunnassa tapaamisia. Ja minä haluaisin, että komissio ja valiokunta ymmärtävät sen ehdotuksen, jonka olen tehnyt siitä, että tämä ohjelma muodostettaisiin puiteohjelmana. Se olisi transversaalinen ohjelma, myös monialaisempi lähestymistapa olisi parempi. Ja tällöin voitaisiin nämä eri brändiohjelmat paremmin tunnustaa. Meidän täytyy löytää tässä mahdollisuudet käydä vuoropahelua esimerkiksi neuvoston kanssa. Sitten mitä tulee rahoituskysymyksiin, valitettavasti Kavada ei ole paikalla, Minusta näyttää se, että puheenjohtajan viimeksi esittämä kutsu tai pyyntö on tässä täytetty ja on tehty tarkistuksia rahoitusvälineisiin liittyen. Äh, tässä Kavadan ja muiden kollegoiden linjoilla ollaan oltu ja mielestäni tämä on sellainen perusta, jonka äh, ansiosta pääsemme eteenpäin suuntaan, jota me toivoimmekin. Ja ehkäpä komissio voisi vielä miettiä uusia tarkistuksia juuri rahoituspuoleen niin, että ne olisivat toteutettavampia. Pitäisi myös kaikista pienimmät toimijat olla mukana ja tähän liittyy myöskin muita asioita. Haluaisin sanoa vielä, että tässä on edistytty. Ja sitten seuraava asia liittyy aiheeseen, jota olemme jo käsitelleet aikaisemminkin valiokunnassa, mutta myöskin alan toimijoiden kanssa. Ja kollegat eivät ole niinkään siihen tart- näihin asioihin tarttuneet, ne ovat kuitenkin hyvin merkittäviä. Eli se, miten mediaohjelman käyttöä voitaisiin lisätä kulttuuripuolella ja miten saataisiin mukaan tähän myös kolmannet maat ja naapurimaat. Mm, eli millaiset eh, ehdot mediaohjelmaan osallistumiselle annetaan. Direktiivejä, viimeinen niistä vuodelta 2010, ne pitäisi ratifioida. Yksi koski muun muassa audiovisuaalipalveluja rajat ylittäviä sellaisia. Ja nyt kun sitten tätä mietitään, niin on sellaisia maita, EUn ulkopuolisia maita, jotka halu- olisivat halunneet osallistua, mutta eivät ole päässeet. Näitä maita on vain tällä hetkellä kaksi, esimerkiksi Sveitsi. Joten minä olen nyt ehdottanut, että tätä nyt edistettäisiin asteittain. Jotkuthan ovat jo ensisijaisesti olleet mukana. Ja olisi hyvä, että tässä nyt kun katsotaan näitä periaatteita, eli monimuotoisuus ja muut, niin otettaisiin kaikkiin vaiheisiin nämä tekijät mukaan. Tiedän, että tämä on hyvin arkaluonteinen asia, mutta monet muutkin ovat tämän ottaneet esille, myös nämä kyseiset maat. Näen, että ensimmäinen tapaaminen ei mennyt niin hyvin, koska kaikki eivät olleet ihan saatavilla. Monet esit tarkistukset, monet kollegat ovat esittäneet tarkistuksia kirjallisesti. Ja nyt tässä ei ole siis tavoitteena se, että lisättäisiin jotakin uusia toimenpiteitä tai välineitä, vaan tässä halutaan nimenomaan täydentää eh, eurooppalaisen kulttuurialan ja luovan alan mahdollisuuksia ja katsotaan, että siis ei ole tarkoitus mennä tiettyjen toimivaltuuksien ulkopuolelle tässä, eikä myöskään liikaa tehdä tästä liian raskasta tästä tekstistä, vaan me haluamme suhtautua tähän myönteisesti ja myöskin toivomme komissiolta myönteistä lähestymistapaa. Kiitän kaikkia kollegoita ja kuulen mielelläni heidän kommenttejaan. Edustaja Trypel. Kiitos Doris en nyt tässä halua mistään yksityiskohdista sen enempää puhua, vaan haluan ainoastaan poliittisesti todeta jotakin muutamaan tärkeään kohtaan. Jos nyt puhumme tästä uudesta Luova Eurooppa-ohjelmasta, missä on nämä kaksi suurta ohjelmaa, eli kulttuuri- ja mediaohjelmat mukana, niin haluaisin vielä tehdä selväksi, kun ajatellaan tätä EU 2020-strategiaa ja sen strategiaa, sitä, että kilpailukykyä voitaisiin parantaa myöskin mitä tulee luoviin teollisuuden aloihin ja kulttuuriteollisuuteen, niin en vastusta sitä, mutta täytyy kuitenkin aina varmistaa, että tämä ei tapahdu äh, tämän varsinaisen kulttuuriohjelman kustannuksella, näin myöskin sanoo Unescon yleissopimus kulttuurista monimuotoisuudesta. Ja tästä syystä mielestäni tämän yleissopimuksen henki on se, että meidän ohjelmamme äh, taustalla ja tästä syystä tämä täytyy myöskin nähdä selvästi tässä ohjelmassa, että emme tee mitään ristiriitaisuuksia tai mitään sellaista, mikä on ristiriidassa tuon yleissopimuksen kanssa ja olen tehnyt myöskin tämän suuntaisia tarkistuksia. No sitten toinen asia, mikä liittyy tähän rahoitusfasiliteettiin. Jos tämä tehdään hyvin ja oikealla tavalla, niin se voi olla suuri mahdollisuus. Sen täytyisi olla rahasto myöskin sellaisille pienille hankkeille, joilla on vaikea saada riskipääomaa käyttöönsä – mutta jotta näitä rahastoja voidaan käyttää, niin ehdot täytyy määritellä erittäin tarkasti, ettei sitten äh, tulevaisuudessa jotkin pankkineuvonantajat, jotka tienavat 100 euroa tunnissa, äh, saat tässä enemmän rahaa ja kulttuuri-ihmisiltä se on pois, vaan tämän täytyy todellakin tapahtua kulttuurin ja mediaohjelmien etujen mukaisesti. Meidän täytyy saada riittävät ehdot tähän, jotta tämä ei lähde väärille urille en nyt tässä mitenkään halua tätä estää, vaan haluan, että ehdot ovat hyvät ja uusi ajatus on näiden hankkeiden etujen mukaista. Toivottavasti tämä on myöskin sellainen menettely, joka on käytännössä toteutettavissa, eikä myöskään säikäytä tässä kulttuuriin toisia ihmisiä. No sitten minä tein tarkistuksen, jossa todetaan ensinnäkin se, että mediaohjelman avulla voimme myöskin edistää korkean tason lasten elokuvia. Tämä on varsinkin nyt tänä päivänä äärimmäisen tärkeää. Meidän pitäisi laajentaa näitä hakukriteerejä ja edistämiskriteerejä siten, että eritoten lastenohjelmat, lasten elokuvat otetaan mukaan. Ja toivottavasti kollegat myöskin tukevat tätä. Paljon kiitoksia ja mielestäni tein itsekin tarkistuksen liittyen näihin lasten elokuviin ja mikäli en niin unohdin sen, mutta olen kuitenkin samaa mieltä. No me kaikki kolme teimme tällaisen tarkistuksen, eli tiedämme mistä puhumme. No niin, hyvä. Ö, kollega Zver saa puheenvuoron, mikäli hän näin toivoo. Kiitos puheenvuorosta. Tämä on hyvin tärkeä ohjelma ja on hyvin tärkeää keskustella siitä, mutta en puhu pitkään. Ensinnäkin haluaisin tukea kollega Kostaa hänen ponnisteluissaan ja haluaisin myöskin tukea ajatusta siitä, että tulisi yksinkertaista entisestä tätä järjestelmää, jotta hallinnollinen taakka taiteilijoille ja järjestelijöille, järjestäjille keventyisi johdantosan kappale 23. Siinä puhutaan yksinkertaistamisesta luova Eurooppa-ohjelmassa ja sitä voitaisiin vahvistaa sillä tarkistuksella, jonka olen itse laatinut. Haluaisin lyhyesti selittää. Puhun tässä könttäsumma rahoituksesta ja tässä on olemassa kaksi eri lähestymistapaa media-alalla esimerkiksi digitalisointiin tarjottavat määrärahat, könttäsummat ovat aina samoja. Mitään eroja ei ole, kun taas kulttuuripuolella, kun tuetaan esimerkiksi käännösprojekteja, sieltä löytyy paljonkin epäjohdonmukaisuuksia. Suhde on ehkä yhden suhde kolmeen, ja minun mielestäni tässä syrjitään tiettyjä kieliä. Minun mielestäni olisi vain oikein, jos näitä eroavaisuuksia hieman madallettaisiin muuttamalla tätä tekstiä. Paljon kiitoksia. Haluan vain todeta tässä yhteydessä, olen yhtä mieltä myöskin edustaja Tryppelin ehdotuksia pohdintojen kanssa. Mielestäni meidän tulisi huolehtia siitä, että ei ainoastaan tässä paranneta tätä työllisyyspuolta näissä meidän ohjelmissamme, vaan kyse on siitä, että meillä on sellainen ohjelma, joka tukee kulttuuria sen kaikessa moninaisuudessa Ja Tässä nyt on suuri ongelma, joka liittyy aina komissioon. Totta kai komissio haluaa ne rahat, ne vähät rahat antaa suurille hankkeille, koska tämä ei ole niin monimutkaista ja se on helpompi toteuttaa. Tiedän kovin paljon hankkeita, jotka eivät enää edes hae rahoitusta, koska se hirvittävä paperimäärä, lomakemäärä, joka täytyy täyttää, niin tässä tarvitaan ihan hirvittävästi aikaa, ja sehän sitten kuluttaa ne kaikki rahat, joita haluttiin käyttää tähän työntekoon. Joten olisi kyllä aivan loistavaa, että tämän ohjelman kohdalla, varsinkin kun kyse näistä pienistä summista, että tässä rajoitettaisiin A4-saastetta tai sähköposteja aivan lopullisesti. Me tässä pilaamme kyllä nämä ystävyyssuhteet, koska ihmiset sanovat, että no en minä tätä tee, tämähän on aivan tyhmää, mitä te teette. Me käsittelemme ainoastaan enää näitä papereita. Minä kuuntelen tällaisia valituksia joka päivä ja kyllähän komissio tämän tietää, koska sitten kun jos se kuulee, kuuntelee kuulemistilaisuuksissa, niin kyllähän se, nämä asiat kuulee yhtä hyvin kuin me. Ja tähän mennessä ei ole mitään tapahtunut vielä tällä saralla. Me kyllä pidämme sitä hyvänä että nämä äh, kaavakkeet ovat mahdollisimman pieniä, että ihmiset edelleenkin haluavat hakea. Ei nyt täydy olla niin, että tässä otetaan uusia konsulttifirmoja mukaan, jotta nämä ihmisparat menettävät ne rahat, joita heillä ei edes ole. Joten todellakin toivon, että olette käyttäjäystävällisempiä ja näin ollen myöskin kulttuuriystävällisempiä. No, minulla on nyt vielä kysymys. Tämä kulttuuriohjelmahan on avoin myöskin naapurimaille hakijamaille. Sveitsi, no se nyt on käyttänyt niin paljon aikaa, koska se ei pitkään halunnut lähteä mukaan. Se halusi ja ei halunnut. No, Sveitsi on kyllä tässä todellakin erikoistapaus. Se olisi pitkän aikaa sitten jo päässyt mukaan, mutta se ei halunnut. No, Kroatia, se tuli mukaan hakija valtion ominaisuudessa. Ja tiedän, että Bosnia-Herzegovina niin ikään naapurimaana tai hakijamaana. No se nyt ei ole vielä mikään varsinainen hakijavaltiokaan, mutta siis se on kuitenkin mukana tällaisena esihakijavaltiona tässä ohjelmassa. Olisin halunnut kuulla vielä hiukan lisää siitä, että ketkä mahdollisesti voisivat tulevaisuudessa tulla mukaan. Oletan, että tässä edustaja Da Silva haluaa käyttää seuraavan puheenvuoron, vai kuka? Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pyrin esittämään asiani lyhyesti ja pitäytymään niissä kysymyksissä, joita täällä on esitetty. Me olemme mielenkiinnolla lukeneet tarkistukset ja monet niistä rikastuttavat keskustelua, mutta meillä on muutama yleinen kommentti, jotka haluaisimme tehdä ja aivan erityisesti suuri osa tarkistuksista – kuten esittelijäkin sanoi, johtavat siihen, että ohjelman sovellusalaa laajennetaan. Ja tämä on asia, joka meidän mielestämme on melkein mahdoton toteuttaa, ellei määrärahoja saada kasvatettua. Ja siinä on lisävarna se, että syntyy päällekkäisyyksiä EUn muiden ohjelmien kanssa. Tämä liittyy toteutuskenttään ja tässä painottaisin kulttuuriperinnön säilyttämistä meidän mielestämme sitä ei tulisi ottaa tässä ohjelmassa, tähän ohjelmaan mukaan koulutus, turismi, sosiaalinen kohesio. Jotkut asiat kuuluvat täysin rahoitusohjelman ulkopuolelle, esimerkiksi tekijänoikeudet, lisensointikysymykset. Ja lisäksi sama pätisi myöskin tavoitteisiin. Ohjelmalla olisi vaikeuksia taistella esimerkiksi ähm, ennakkoluulia vastaan ja parantaa tunnetta eurooppalaista kansalaisuutta. Ja tästä pääsen seuraavaan kohtaan, toisin sanoen, miten me määrittelemme nämä kulttuurialat. Tämä on rahoitusohjelma. Tämän tarkoituksena ei ole korvata luovan sektorin ohjelmia ja politiikkaa, jota komissio on vienyt eteenpäin muilla aloitteilla ja asiakirjoilla. Ja tässä parlamentti on ollut hyvin hyödyllisellä tavalla mukana. Mutta se määritelmä, joka rahoitusohjelmaan on otettu mukaan, se on kapeampi kuin vihreän kirjan määritelmä. Ja meidän mielestämme sitä ei tulisi avata koska riskinä on se, että sitten emme saavuttaisi tavoitteita. Sama pätee myöskin tukikelpoisiin edunsaajiin tai tiettyihin toimiin, joita ohjelmasta löytyy. Sitten Rouva Kostan kommentti ja sitten yleisempi kommentti tavoitteista. Me olemme huomanneet, että tietyt tarkistuksista ehdottavat sitä, että puiteohjelma jaettaisiin erillisiin alaohjelmiin. Me emme puolla tätä. Meidän mielestämme tehty ehdotus on hyvä tasapaino. Se ei aseta kyseenalaiseksi kulttuurin arvoa ja se kuitenkin pitää mielessä nämä muut arvot, esimerkiksi sisäsyntyiset arvot, yhteiskunnalliset arvot, taloudelliset arvot, ja me olemme tietoisia näistä arvoketjuista, joita eri luovien sektorien ketjujen välillä on, ja tämä meidän mielestämme heijastuu täysin näissä eri haaroissa, joihin, joille on jokaiselle omat indikaattorit ja välineet. Kuitenkin kaikki nämä sektorit ovat samojen haasteiden edessä. Markkinoiden sirpaloituminen, digitaalinen kuilu ja vaikeudet saada, päästä käsiksi yksityiseen ja julkiseen rahoitukseen ja niillä on samat tavoitteet. Kolmas pilari mahdollistaa sen, että yli rajojen voidaan tutkia eri vaihtoehtoja ja valvoa tulevia kehityksiä, niin olemme kuitenkin sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä esimerkiksi datan suhteen. Ja näissä olosuhteissa olemme sitä mieltä, että paras lähestymistapa löytyy näistä kolmesta eri haarasta. Painottaisin vielä kerran sitä, että jos me laajennamme sovelluskenttää ja siitä syntyisi sitten vaatimus lisäindikaattoreille, se loisi enemmän ongelmia kuin mitä se ratkaisisi. Sitten sektorit ylittävät haarat, no monet MEPit ovat ehdottaneet luovia keskuksia, joista ja sitten nämä kaksi puiteohjelmaa, mutta sama järkeily näin, joita sovellamme kolmeen haaraan, löytyy myöskin sen ajatuksen, me haluamme tuoda nämä kulttuurilliset yhteyspisteet ja mediadeskit yhteen koska sieltä löytyy hakijoille apua ja me emme ehdota, että me loisimme yhden kontaktipisteen. Meidän mielestämme me saisimme enemmän tietoisuutta ja tiedon siirtymistä aikaiseksi ja myöskin saisimme aikaa säästöjä, jos otamme huomioon kaikki sivukustannukset. Meidän mielestämme tämänhetkinen ehdotus tarjoaa riittävän tarvittavan joustavuuden jäsenvaltioille ja alueille jäsenvaltioissa – jotta edunsaajat paikallisella tasolla voivat olla mukana, mutta samaan aikaan me hieman valtavirtaistamme ja saamme aikaan säästöjä jäsenvaltioille täytäntöönpanon suhteen. Sitten vielä yksi kommentti kulttuurihaaraan liittyen. Se tapa, jolla rahoituksen määrä on tässä ohjelmassa otettu esille, se on meidän mielestämme sopivampi kuin alkuperäinen ehdotus monivuotisista ja vuotuisista yhteistyöprojekteista. Tämänhetkisissäkin kulttuuriohjelmissa sieltä löytyy useampia yli kahden vuoden ohjelmia, koska yksi vuosi on kovin lyhyt aika. Ja mitä mediaharaan tulee, siellä on vaadittu haluttu yksityiskohtaisempaa, kuvailevampaa ulottuvuutta, mutta tästä löytyy eri ulottuvuuksia, media, tekijänoikeudet, medialukutaito, digitalisoinnin, infrastruktuurin tukeminen, ja myöskin ajatus siitä, että tähän viidenteen mediaohjelmaan otettaisiin mukaan tuotan, tukea tuotannolle ja se ei meidän mielestämme olisi sopivaa, jos otamme huomioon toissijaisuusperiaatteen ja sen tavan, jolla jäsenvaltiot tällä hetkellä tuotantoa tukevat. Ja sitten vielä muutama sana valvonnasta ja täytäntöönpanosta ja näistä eri indikaattoreista, joita on ehdotettu. Ja tässä palaan tapaisin tavoitteisiin. Jos vaadittaisiin enemmän indikaattoreita, siitä syntyisi ongelmia. Indikaattorien määrää ei voitaisi mitata ja tällöin me rikkoisimme oikeusperustaa, emmekä enää löytäisi sitä tietoa, jota me tarvitsemme indikaattorien mittaamiseen delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset, te tiedätte, mistä niissä on kysymys. Tässä sanoisin vain, että ainoa täytäntöönpanosäännös, jota on suunniteltu, liittyy, löytyy vuotuisesta toimintaohjelmasta. Ja sitten vielä takuvälineestä. tietyissä tarkistuksissa ehdotetaan yksityiskohtaisuutta ja se on niin suurta, että siitä syntyisi ongelmia. Sitten vielä kolme lyhyttä kommenttia. Meidän mielestämme ei olisi sopivaa viitata tiettyihin kulttuuritoimijoihin, IFSIKiin tai Junikiin, koska tätä voitaisiin pitää suosisuimuskohteluna muiden osapuolten taholta ja esimerkiksi tietyt sanamuodot, jossa puhutaan julkisesti tuetusta tai voittoa tavoittelemattomasta tai nämä saattaisivat olla harhaanjohtavia. Ja sitten UNESCO-kysymys. Tässähän viitataan vuoteen 2005. Meidän mielestämme tämä ei ehkä päde koko seitsemän vuoden kauteen ja itse asiassa sama pätisi myöskin niihin rajoituksiin, joita audiovisuaalisen eh, mediapalveludirektiivin saralta löytyy. Tarkoituksena on parantaa osallistuvuutta ohjelmaan ja luoda hieman paineita ylöspäin tietyissä mukana olevissa maissa. Sitten rahoitusväline ilmeisesti on jonkinlaista sekaannusta sen suhteen, voivatko van, pankit vaatia omia takuita. No, ne voivat edelleen pyytää takuita tietyistä ohjelmista, joita ne tukevat. Ja sitten muutama pikkukommentti asioista, joissa me jo haluaisimme siirtyä voimakkaasti yksinkertaistamisen suuntaan. Meillä on jo e-kaavakkeet, jotka ovat yksinkertaisempia. Me haluamme laajentaa tätä käytäntöä mahdollisimman laajalle ja myöskin könttäsummamaksut ovat osa tätä ja tätä eri markkinat ja tutkimussektorit ovat tukeneet. Digitalisointi tämänhetkisessä mediaohjelmassa meillä on könttäsummana 20 000 ja medialukutaidossa tasot vaihtelevat riippuen siitä, missä nämä käännökset tehdään. Viimeinen kommenttini liittyy lasten elokuviin. Me pyrimme jo puoltamaan lasten festivaaleja, lasten toimintoja, lasten elokuvia suhteessa muihin festivaaleihin. Kaikki ajatukset otetaan mielellään vastaan liittyen siis siihen, miten me voimme tätä hyvin tärkeää elokuvatuotannon alaa voisimme tukea. Suurimmaksi osaksihan sitä löytyy Skandinaaviasta sen sijaan, että sitä löytäisi kautta Euroopan. Pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään. Vielen Dank, Silva. Kiitoksia, Rova da Silva. No kyllähän tämä on hiukan ärsyttävä kuulla, turhattava kuulla, mitä kaikkea ette halua. Toivottavasti haluatte kuitenkin monia niistä asioista, joita me tässä aivan oikeutetusti esitimme. Siis lasten elokuvat ovat yksi esimerkki. Tämä nyt oli edustaja Tryyppelin ehdotus, ei minun. Mutta pyytäisin kuitenkin, että saisimme kirjallisena sen, mitä ette halua Sopisiko se, että voisitte eh, esittelijä Kostalle ja myöskin varjoesittelijöille toimittaa luettelot siitä, mitä te ette halua perustellusti. Tiedän, että teillä on aina perusteet. Haluaisin, että nämä saataisiin kirjallisena, koska oli hyvin vaikea muistaa nämä kaikki asiat. Olisitteko ystävällinen ja antaisitte nämä meille, koska sitten tämä on helpompaa esittelijälle ja varjoesittelijöille käsitellä asiaa pyy, voinko pyytää tätä teiltä vai onko tämä liikaa? Onnistuuko se? No hienoa. No sitten sanoisin, että päätämme nyt tämän asian käsittelyn. Ei tässä nyt ole järkeä, että edustaja Kosta vielä vastaa. Pyydän, että ette vastaa, koska ei se nyt enää mitään tässä tuo. Me kuuntelimme. Me haluamme nyt vielä tätä hiukan sulatella ja haluan tämän kirjallisena. sitten meidän täytyy vielä varjoesittelijöiden ja muiden kanssa puhua tästä. Pyydän, että ette nyt käytä enää puheenvuoroa. Sopiiko se? Ja piti. Silvia, pyydän. Ei keskustelua enää. Joo, Ymmärrän kyllä tilanteen ihan täydellisesti, mutta pari asiaa kuitenkin. Täällä on kollegoita, jotka puhuivat ja olen aivan samaa mieltä heidän kanssaan ja halusin vain eh, vakuuttaa heille, että otan heidän huomionsa var- huomioon ja sitten tämä komission vastaus on meille hyvin tärkeää, jotta voimme nekin ottaa huomioon, kun tätä lähdemme työstämään. Kiitos. Grazie, Silva. Kiitoksia edustaja Silva. Me tulemme käymään vielä useita keskustelua ja kiitän sinua tekemästäsi työstä. Ja kiitokset myöskin komissiolle, että olitte paikalla ja Äh, Kerrotte meille, mitä mieltä olette. Toivottavasti me voimme löytää yhteisen lähestymistavan tälle tärkeälle ohjelmalle Luova Eurooppa. Kiitoksia. No niin, koordinaattoreiden kokous pidettiin eilen illalla. Te saitte tulokset eilen sähköpostina. Muut asiat, niitä ei ole. Seuraava kokous pidetään tiistaina 18. joulukuuta, juuri ennen joulua. Kiitokset tulkeille, sanoo puheenjohtaja, ja hyvää ruokahalua!